Uh, ladies and gentlemen, Hyvät First of all, my apologies. ensinnäkin pahoitteluni siitä, että tulin hiukkasen myöhässä. Kollegat, hyvät naiset ja herrat, tietänette, että 15. helmikuuta, eli viime viikolla, tapahtui vakava junaonnettomuus Busingerissa ja Hallessa. Useita menehtyi tuossa onnettomuudessa. Mukana oli myös parlamentista yksi työntekijä Claudio Cantiego, 40-vuotias. Hän oli johtajana mediayksikössä pääosastolla. Tämä traaginen onnettomuus oli traaginen myös parlamentin kannalta. Pyydän, että nousemme seisomaan minuutin ajaksi ja osoitamme kunnioitusta menehtyneille. Uh, normally I would go straight on to... Yleensä menisin suoraan esityslista, mutta tiedän, että Belgian kollegat haluavat jotain sanoa. Ennen kuin aloitamme esityslistasta, he saavat sanoa muutaman sanan. Kande Sair haluaa jotain sanoa. Dirk, ehkä sinä ensinnä ja Sair. President, and thank you very much for allowing... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että saimme osoittaa kunnioitusta edes menneelle kollegalle. Niin, tilanne on hyvinkin dramaattinen. Onnettomuuden syy on vielä hämärän peitossa. Tutkimukset ovat edelleenkin käynnissä ja on selvää, että vaikkakin rautatiet ovat, on turvallinen liikennemuoto, niin kyllä tällaiset onnettomuudet osoittavat, että meidän täytyy olla tarkkoina myöskin tällä turvallisella liikennemuodon saralla. Ja Belgia tulee tekemään kaikkensa, jotta onnettomuuden syys voidaan selvittää ja jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi. Euroopan unioninkin rooli on tullut esille tämän onnettomuuden jälkeen. Nimittäin on viitattu Euroopan rautatieviraston tehtäviin ja on keskusteltu muun muassa siitä, että missä määrin turvallisuusseikat on otettu viime vuosien aikana huomioon. Ja vielä yksi huomio, arvoisa herra puheenjohtaja. Tilanne ei ole sellainen, että Euroopan unioni ei olisi millään muotoa seurannut turvallisuusaspekteja rautatieliikenteen puolella. Itse olen ollut vastuussa asian tilan seuraamisesta ja olen pyrkinyt tekemään kaikkeni, jotta turvallisuuden taso olisi mahdollisimman korkea. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota neuvostoa tekemästämme yhteistyöstä. Ja minä toivon, että turvallisuuden taso paranee entisestään ja minä toivon, että voisimme muistaa sekä menehtyneitä että myöskin heidän omaisiaan. Mutta minä uskon, että kyllä me jatkossa voimme parantaa rautatieliikenteen turvallisuuden tasoa. Kiitoksia. Kiitos herra Styrks. Olin itse kovin pettynyt niihin väitöksiin, jotka tuon jälkeen esitettiin joidenkin tahojen taholta suhteessa Euroopan unioniin. Mielestäni on erittäin asiallista, että totesit, mitä totesit äsken. Jätettäkö se tähän, Saira? Eh, Kiitoksia ryhmäni puolesta. Minäkin haluan esittää surun valitteluni uhrien omaisille. Ja niin kuin kollega jo totesi, rautatie on turvallinen liikennemuoto, mutta pahimmassa tapauksessa seuraukset voivat olla hyvinkin pahat. Meidän ei tulisi nyt yrittää osoittaa ketään sormella. Kyse on ehkä vain sattumien summasta. Ja tästäpä syystä meidän on vaikea lähteä arvioimaan, kuka nyt on vastuussa tilanteesta. Mutta meidänkin täytyy jatkossa tarkastella, niin kuin ennenkin, rautatieliikenteen turvallisuutta. Se ei tapahdu hetkessä, sillä mehän olemme nyt jo kehitelleet vuosien ajan järjestelmää. Siitä on keskusteltu muun muassa Belgiassakin. Me etsimme siis tehokasta järjestelmää, jolla voitaisiin turvata rautatieliikenteen turvallisuuden taso. Nyt herää tietenkin kysymys, millä tavalla voitaisiin tehostaa eurooppalaisen rautatieliikenteen viraston toimintaa, jotta rautatieliikenne olisi jatkossa vielä turvallisempi, mutta me varmaankin voimme palata asiaan vielä tuonnempana. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. En lisää paljonkaan kollegojeni sanoihin. Totta kai kunnioitamme menehtyneiden perheitä ja, ja parlamenttia itseänsä, jota tämä katastrofi myös kosketti. Haluaisin myös tukea parlamentin aloitteita tässä asiassa on tärkeää, että emme keskity vain syyllisten osoittamiseen. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan komissiota sen työssä rautateiden turvallisuuden parantamiseksi. Totta kai voimme tehdä vielä paljon lisää. Meidän pitää tukea myös jäsenmaiden rautatieyrityksiä niiden ponnistuksissa turvallisuuden parantamiseksi. Tämä on myös sellainen kysymys, joka koskettaa muitakin maita kuin Belgiaa meistä moni käyttää rautateitä. Konduktöörit ovat valtavan paineen alaisena ja rautatieyhtiöiden tulee panostaa myös niiden työntekijöiden turvallisuuteen sekä matkustajien turvallisuuteen. Raiteita käytetään jatkuvasti paljon ja yhä enenevässä määrin ja tämä asia koskettaa myös tämän valiokunnan työtä ja minä itse aion panostaa tämän asian eteenpäin viemiseen jokaiselta näkökannalta katsoen tässäkin valiokunnassa. Kiitos. Pyysin, että Belgian kollegat olisivat puhuneet. Muukin on halukas puhumaan, jos lyhyesti, niin sopii, mutta ymmärrän, että tilanne on erittäin vakava. Mutta olisin kiitollinen, jos puhutte lyhyesti. Herra Tussos ja herra Kuune. Tussos. Kiitoksia. Θέλουμε με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια συνανθρώπων μας. Kiitos, me haluamme esittää osanottomme tämän henkilön kohdalla ja kunnioittaa heidän muistoaan, jotka ovat menettäneet henkeensä. Meidän valiokuntamme täytyy miettiä myös vierailua turvallisuuden tiimoilta. Totta kai ongelmia on, vakavia ja akuuttejakin. Mutta jokainen menehtynyt henkilö on liikaa. Meidän täytyy tässä ajatuksia vaihtaa ja tehdä esityksiä. Kiitos, herra Tussos. Muistuttaisin, että meillä on useita keskusteluja ollut raideliikenteen turvallisuudesta tässä valiokunnassa. Herra Kuuneen. Im Namen der EVP-Fraktion möchte... EPP-ryhmän puolesta minäkin haluan esittää uhrien omaisille surunvalittelumme, erityisesti myös kollegoille, jotka menehtyivät ja me tiedämme, että jotkut selvisivät tilanteesta aivan sattumoisin. Ja me tiedämme, että rautatien liikenteen turvallisuus erityisesti lähiliikenteen puolella tulee olemaan jatkossa sellainen asia, jota meidän on vielä tarkemmin käsiteltävä. Kiitoksia. Ja lopuksi Rova Foster. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. ECRn e puolesta haluaisin myös esittää osanoton uhrien omaisille ja parlamentille ja kaikille niille, jotka olivat tässä onnettomuudessa mukana. Nostitte esiin tärkeän asian sen, miten Belgian media käsitteli tätä asiaa. Meidän täytyy pyrkiä muistuttamaan kaikkia siitä, että vaikeat olosuhteet on nostettava esiin nyt täytyy kuitenkin ottaa askel taaksepäin ja tutkia näitä asioita niin median kuin Euroopan parlamentinkin. Kyseessä on niin vakava asia. Ja jos te voitte puheenjohtajana tässä valiokunnassa tehdä jotakin tälle asialle, niin ehkä voitte kirjoittaa asianomaiselle belgialaiselle ministerille. Meidän täytyy kuitenkin olla kärsivällisiä, jotta viranomaiset ja onnettomuustutkijat voivat selvittää, mikä oli onnettomuuden syy, niin että se voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Kiitos, Rova Foster. Niin, jos teille sopii, kier, lähetän kirjeen ministeriölle Belgiassa ja esitämme pahoittelumme onnettomuuden johdosta. Kerromme myös halukkuudestamme saada virallinen raportti ennen kuin kukaan tekee hätiköityjä johtopäätöksiä. Aina minua hämmästyttää joka kerta, kun onnettomuus sattuu, että ihmiset hätiköiden tekevät johtopäätöksiä. Minä toivon, että jonain päivänä ihmiset odottelevat ja vaikenevat ja odottelevat tutkinnan tuloksia, mutta ei taida niin käydä. Mutta tiedän, mikä tuntuma täällä on valiokunnassa. Ja me esitämme myötätuntoa perheille, jotka ovat menettäneet jäseniään. Ja totta kai työntekijöillekin, jotka menettivät henkeään. Toivottavasti vieläkin viranomaiset nopeasti saavat aikaan johtopäätöksiä onnettomuuden syistä. Selvä, kiitoksia. Kiitos tästä. Voimmeko sitten mennä esityslistaan? Sikäli kuin nyt olen kuullut Luxemburgista, rekat ovat jääneet jumiin jonnekin. E, asiakirjoja ei ole kovin paljon, mutta Van Dalen tulee englanniksi, mutta ei ehkä ole. Ja asiakirjoja, joka sanoo, Luxemburgin ja Brysselin välin jonnekin. Rova Foster varmasti on tyytyväinen. Hän osoittaa Haluan osoittaa, että ei pelkästään Britannia joudu pattitilanteeseen lumen takia, mutta toivottavasti saamme nopeasti asiakirjat kyllä sen lupaan. No, esityslista. Luonnoksen hyväksyminen. Kukaan ei ole kertonut mitään muutoksistakaan. Eli tyydytäkö tähän, jos sopii. Sitten pöytäkirjat 25. 27. tammikuuta kokouksesta, jos se teille sopii, voimme mennä eteenpäin. Joo. Van Dalen mietintö mm, meriliikennepolitiikasta. Van Dalen, olen pahoillani myöhästymisestä, mutta ymmärtän, että mistä syystä. Olkaa hyvää. Ja, tämän u Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani esitellä teille tämän mietintöluonnoksen ja alkuun haluaisin todeta, että suurella mielenkiinnolla olen työstänyt tätä asiaa ja minulla oli kunnia teidän nimissänne lähteä tätä asiaa käsittelemään. Alkuun kiitokset komissiolle olen nimittäin iloinen siitä, että olemme saaneet komissiolta niin kattavan asiakirjan ja se on hyvä asia. Osaan arvostaa sitä ja haluaisin lisätä tähän vielä sen verran, että on hyvä, että tätä asiaa käsitellään, vaikkakin tilanne on se mikä on. Eli kun katsotaan tätä nykyistä kriisiä, se vaikuttaa myöskin meren kulkuun vielä vuosienkin ajan, mutta me tiedämme, että Odotukset ovat suuret, ainakin nämä viime kuukausien aikana käymäni keskustelut ovat sitä osoittaneet. Kyllä odotuksia on. Nyt on nähtävissä pienen pieniä elpymisen merkkejä merenkulun saralla ja ehkäpä tulevien, tulevia vuosia silmällä pitää meidän tulisi katsoa, että mitkä ne ovat ne keskeisimmät asiat, joihin meidän tulisi paneutua. Euroopan komissio on laatinut hyvinkin kattavan asiakirjan ja minä sain myöskin onnekseni keskustella varjoesittelijöiden kanssa ja me sitten yhdessä pohdimme asiaa siten, että voisimmeko poimia tästä kokonaispaketista meille ne tärkeimmät asiat. Ja haluaisin tässä yhteydessä mainita nämä keskeisimmät seikat. Ne löytyvät toki myöskin tästä mietintön luonnoksesta, mutta haluaisin korostaa muutamia yksittäisiä kohtia. Ensinnäkin on varmaan hyvä muistaa, että tällä alalla on myöskin maailmanlaajuinen merkitys ja ulottuvuus liikennesektorina tai yhtenä liikennesektorin tekijänä erityisesti maan sisäisenä kuljetusmuotona se on keskeisellä sijalla ja meidän täytyy muistaa, että Kyse on todellakin kaikista huolimatta maailmanlaajuisesta liikennemuodosta ja tähän liittyy tietenkin myös kilpailukysymykset. Tämä on seikka, jota korostetaan tässä mietintöluonnoksessa ja halusin sen tässä, asia, tässä yhteydessä myöskin tuoda korostuneesti esille. Toinen asia on se, että mikä on tämän alan merkitys sinänsä. Monessa mietinnön kohdassa olen pyrkinyt viittaamaan siihen, että kulko on Euroopan ja Euroopan talouden, että myöskin jokaisen Matti Meikäläisen ja Maija Meikäläisen päivittäisen elämän kannalta tärkeässä asemassa. Meidän täytyy tämä pitää aina mielessä, koska se vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Ja tätäkin halusin tässä yhteydessä vielä korostettavan. Ja kolmas seikka, joka mainitaan myöskin luonnoksessa, on valtiontukiaspekti. Kun kuulimme uutta komissaari ehdokasta, niin keskustelimme asiasta yleisellä tasolla, mutta se tulee jatkossa olemaan keskeisellä sijalla kun asioita käsitellään. Eli meidän täytyy myöskin ottaa huomioon valtion tukikysymykset ja tähänkin liittyen luonnoksesta löytyy muutamia huomioita. Ja meidän täytyy myöskin muistaa, mitä kollega Kallas mainitsi kuulemistilaisuuden aikana, että tulevien kuukausien aikana hän tulee laatimaan omat ehdotuksensa ja esittämään ne meidän käsittelyämme varten. Eli me tulemme tulevien kuukausien aikana saamaan vähän selvennystä nykyiseen tilanteeseen. Se on myöskin tärkeä asia. Ja tämäkin mainitaan luonnoksessa. Tietenkin me olemme panostaneet myöskin tähän työvoimapoliittiseen aspektiin. Se on tärkeä seikka. Meidän tulee seurata tilanteen kehittymistä. Meidän täytyy varmistaa työpaikkojen säilyminen Euroopan unionin tasolla. Me tiedämme, että työväki ikääntyy, se vaikuttaa työmarkkinatilanteeseen myöskin merenkulun puolella ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että pyrimme varmistamaan työpaikkojen säilyminen myöskin merenkulun alalla. Mutta haluan kuitenkin muistuttaa siitäkin, että meidän täytyy katsoa tätä koko merenkulun klusteria. Kyse ei ole vain ja ainoastaan merenkulusta sinänsä, vaan myöskin monista uh, muista aloista, esimerkiksi tutkimus- ja kehitysalan toimijoista, jotka ovat läheisesti linkitettynä merenkulkuun. Eli tätä klusteria meidän täytyy tarkastella. Sitä emme saa missään nimessä hyväksi, uh, unohtaa, sillä uh, kyse on kaikista muustakin kuin pelkästään liikenteestä ja kuljetuksesta. Mitä tulee sitten valvontaan ja seurantaan, se on tärkeää. sara. Olen panostanut siihen viimeisien kuuden, seitsemän vuoden aikana paljon, mutta me tiedämme, että juuri merenkulun laatu voidaan varmistaa juuri valvonnalla ja seurannalla mutta meidän täytyy muistaa, että tämä hallinnollinen työtaakka on kasvanut jatkuvasti uusien valvontamenettelyiden käyttöönoton myötä, ja tämänkin olen ottanut tähän luonnokseen mukaan. Itsekin haluaisin todeta, niin kuin monet muutkin ovat sanoneet, että ympäristöaspekti on myöskin hyvin tärkeässä asemassa merenkulusta puhuttaessa – Me tiedämme, että merillä seilaa monia hyvinkin vanhentuneita aluksia, jotka saastuttavat ympäristöä melkoisesti, ja tämäkin täytyy huomioida. Meidän pitäisi pyrkiä panostamaan puhtaampiin aluksiin, puhtaampiin moottoreihin, sillä tällä hetkellä tilanne on vielä aika lailla surkea. Muistuttaisin teitä uusista teknologioista, joita on tällä hetkellä jo otettu käyttöön. Kun olen paneutunut asiaan, niin olen havainnut, että uusilla moottoreilla voidaan päästöjä vähentää huomattavassa määrin. Ja minä toivoisin, että hyviä käytänteitä käyttäen ja niitä keskenään vaihtaen voisimme parantaa tilannetta huomattavassa määrin. Ja mitä tulee sitten niin sanottuihin vihreisiin satamiin, tietyt eurooppalaiset satamat toimivat jo tätä periaatetta käyttäen. Ja minä toivoisin, että tähänkin konseptiin voitaisiin jatkossa panostaa. Monet kollegat ovat kantaneet kortensa kekoon ja kiitokset heille siitä. Ja vielä yksi huomio, nimittäin tähän roadmap komission esittämään tiekartta suunnitelmaan ja minä kysyisinkin nyt komissiolta, että milloin saamme tarkempaa tietoa aiheeseen liittyen. Ja nyt jäänkin sitten korvat höröillä kuuntelemaan, mitä kollegat ovat tästä omasta luonnoksestani mieltä. Kiitoksia kovasti Van Dalen. No niin, jäsenet. Voitaisikohan täällä lämpöä vähän vähentää? Olen tietoinen, että aina vaimoni minua syyttää kylmäverisyydestä, mutta jos tulee kylmää, niin kertokaa. Mutta eiköhän täällä liian lämmintä nyt tässä vaiheessa. Ehkä voidaan pienentää sitä. Me ja varapuheenjohtajat olemme tässä jo uupumassa lämpöön. Herra Komisakos kansan puolesta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση στην Επιτροπή μας και ευρύτερα στο Κοινοβούλιο με την... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Keskustelu on jatkunut pitkään jo parlamentissa tämän päätöslauselmankin osalta, joka liittyy strategisiin tavoitteisiin. Ja siinä mietitään kantaa suhteessa tilanteeseen meriliikenteessä aina vuoteen 2018. Se on erittäin tärkeä, varsinkin nyt näissä suhdanteissa, jotka ovat hyvin vaikeita ajatella koko kansallista taloutta. Totta kai sillä on vaikutuksensa myös meriliikenteeseen, varsinkin kauppaliikenteeseen Euroopassa. Me noudatamme suuntaviivoja, joita on tässä luonnoksessa esitetty sen mukaan, mitä Van Dahlen niitä esitteli. Totta kai on joitakin kohtia, joita voidaan miettiä ja sitten on joitakin kohtia, jotka ehkä edellyttävät vielä enemmän keskustelua. Puheenjohtaja, eurooppalainen meriliikenne on suurien haasteiden edessä. On kolmekin tärkeää haastetta. Ensinnäkin kauppalaivasto. Se on erittäin tärkeä tekijä. Nämä kolme haastetta korostavat tarvetta kohentaa muun muassa henkilökunnan tasoa sekä meidän täytyy myös heidän työolosuhtejaan parantaa. Meidän täytyy myös saada ammateista houkuttelevia nuorten parissa. Tämä on erittäin tärkeä kauppaliikenteen parissa, kun valitettavasti nämä luvut eivät ole kovinkaan toiveikkaita. Kovinkaan paljon kiinnostusta ei ole eurooppalaisten nuorten parissa tätä alaa kohtaan heillä ei ole kiinnostusta tehdä työtä tällä hyvin hyödyllisellä talouden alalla. Toisin sanoen meidän täytyy löytää parempia keinoja vastustaa tätä suuntausta, ainakin saada se pysähtymään. Me voimme miettiä useitakin eri ajatuksia. Euroopan unioni voi tehdä paljon ja siellä voisi olla erilaisia pitkän aikavälin ohjelmia – jotka käynnistettäisiin niin, että voidaan työoloja kohentaa niiden työntekijöiden jotka tekevät laivoilla töitä. Ehkä enemmän myös henkilöstöä laivolla niin, että olisi vähemmän ongelmia, vähemmän vaaroja, joita väsymys tuo mukanaan. Meidän täytyy myös miettiä, miten voitaisiin paremmin määritellä henkilöstön vähimmäismäärä yhdellä aluksella. Tässä vain joitakin suuntaa antavia elementtejä laajemmalle politiikalle, joka on nyt käynnistettävä, jotta tämä ala olisi houkuttelevampi. Sitten toinen haaste. Totta kai kansainvälinen kilpailu. Tässä on muistettava, että kun meillä on erittäin korkeat standardit omassa kauppalaivastommassa, niin me joudumme epäreilun kilpailutilanteeseen – ja totta kai mukana on paljon Euroopan unionin ulkopuolisia maita ja tilanne heidän etunsa mukaista. Siksi täytyy miettiä, miten tässä käy, miten olisi mahdollista antaa ehkä jatkossa tukia niin, että meillä olisi paremmat varannot ja parempi etulyöntiasema. Meidän täytyy myös miettiä mahdollisuutta taata valtion tukien myös kauppalaivaston kohdalla. Tässä mietinnössä mietitään asioita vuoteen 2018 asti. Siksi ehkä voitaisiin pyrkiä sanomaan, että jatkossa voisi olla myös poikkeuksena valtion tukia, varsinkin jos on EU-lipun alla liikennöivistä aluksista. Sitten ympäristöön liittyvät haasteet. Jos ajatellaan merikuljetuksia, kauppalaivastoa ja niiden osuutta liikenteessä, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on ympäristöön. Tässä on hyvä pitää mielessä, että Van Dalenin mietintö on tehnyt hyvin mielenkiintoisen esityksen, missä viitataan kohdassa 16. Olisi tällainen bonusmaalus aluksille, siis aluksille tulisi hyötyä, jos ne ovat ympäristöön kannalta parempia. Ehkä tästä olisi hyvä vielä enemmän keskustella. Olen aivan varma, että meillä on vielä aikaa käydä tätä keskustelua valiokunnassa, katsoa miten tilanne kehittyy ja Van Dalenille voidaan vielä ehkä sanoa, että on hyvä miettiä, miten hän jatkossa kehittelee ajatuksiaan. Sitten voidaan miettiä myös niitä selityksiä, jotka liittyvät kohtaan 16. Siinä kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita – miettimään muita toimenpiteitä. Esimerkiksi voitaisiin miettiä jonkinlaisia jätemaksuja tai päästömaksuja. Minä olen aivan varma, että Van Dalen voi tästä kertoa enemmän myöhemmin. Voidaan miettiä, miten hän on ajatellut ihan tarkalleen, miten tämä toteutuisi. Ja sitten vielä ympäristöstä toteaisin, että olen samaa mieltä tämän tekstin yleisen filosofian kanssa, jota Van Dalen on esittänyt. Sitten vielä tämä kolmas haaste, jonka edessä eurooppalainen kauppalaivasta on. Se on oikeastaan se, mikä oli tässä alussa, kun totesin, että on kolme plus yksi haaste, joka ei sinällään yksin koske pelkästään meriliikennettä, merikuljetuksen, nimittäin äh, merirosvous kansallisessa mittakaavassa. Fanelin mietintö on aika toiveikas siinä, kun halutaan kansainvälistä merirosvoilua torjua. Kansainväliset kohta 25 nimenomaan liittyy tähän tämän vitsauksen torjuntaan. Ehkä tätä voidaan vielä jatkossa tutkia tarkemmin, sitä voidaan kehitellä. Ja huolimatta siitä, että se ei kuulu meidän valiokuntamme toimialaan, niin minun mielestäni me voisimme kuitenkin kysyä tai ainakin käydä keskustelua näistä ajatuksista, miten esimerkiksi voitaisiin paremmin ymmärtää yhteisesti Euroopan unionissa myös YK kanssa, miten taistella äh, merirosvoa vastaan. Täytyy myös miettiä, miten voitaisiin antaa kehitykselle uutta tukea niissä maissa, joista tämä äh, vitsaus on peräisin. Täytyy miettiä, mitä se oikeastaan merkitsee ja mitä on merirosvoilun torjunta. Siinä tarvitaan riittävästi lainsäädäntöä, kansainvälisiä tahojakin, jotka voisivat esittää säädöksiä torjutaksemme merirosvoilua. Kiitoksia puheenjohtaja kärsivällisyydestänne. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen eh, tilaisuus esitellä ensin näkemyksiä tästä. Äh, Herra Herr Vorsitzender. Zunächst einmal... Herra puheenjohtaja, kiitoksia ja kiitokset kollega Van Daalelle tästä melkoisesta työstä. Tämä on kattava asiakirja, mutta sen avulla saadaan jotain konkreettista aikaiseksi vasta sitten, kun saamme komissiolta myöskin selkeän aikataulun käyttöömme ja mahdollisimman pikaisesti. Ja toisaalta voin todeta, että liikenteen valkoiseen kirjaan pitäisi kirjata parlamentinkin näkemykset. Monien seikkojen suhteen olemme samoilla linjoilla, erityisesti kun puhumme uudelleen rekisteröinnin kieltämisestä tai estämisestä, ja kun yritetään parantaa alusten ympäristöystävällisyyttä. Tässä yhteydessä meidän tulee korostaa merenkulun kansainvälistä ulottuvuutta. Meidän tulisi vaatimalla vaatia, että IMO toimisi vielä ponnekkaammin ja panisi myöskin ehdotuksia täytäntöön, koska muuten vain puhumme päivästä toiseen tekemättä käytännössä yhtään mitään. Mitä tulee valtion tukiin, olen samaa mieltä esittelijän kanssa asiasta, mutta kyllä varmaan voisimme tätäkin vielä käsitellä, jotta voimme korostaa sitä, että kyse on tuista, jotka myönnetään eurooppalaisen lipun alla purjehtiville aluksille. Lisäksi meidän tulisi todeta, että elokuuhun 2010 mennessä suuntaviivat olisivat meidän käytössä, eli komissiolta vaaditaan pikaisia toimia mitä tulee suuntaviivoihin ja valtion tukiin, niin yhtä lailla nämä vaatimuksemme koskevat myöskin ylipäätään satamien toimintaa. Tässä ehkä toistan jo mitä on tullut sanottua, mutta tärkeä seikka on mielestämme yhtäältä se, että korostamme koulutuksen roolia ja asiantuntevien toimijoiden puutetta. Me tarvitsemme ammatti-ihmisiä merenkulun saralla ja ehkäpä meidän tulisi pohtia sitä, että mitenköhän komissio voisi työstää jonkinlaisen konseptin, jotta tälläkin saralla päästäisiin hiukan konkreettisempiin tuloksiin. Sitten toinen seikka ja se liittyy ympäristöön. Me siis todellakin toivomme, että otamme käyttöön tällaisia valvonta-alueita, niitä tarvitaan. Se olisi oikea askel mutta meidän tulee samalla pitää mielessä kaksi seikkaa. Yhtäältä se, että meidän ei tulisi nostaa merenkulun kulun kustannuksia, jottei se olisi enää kilpailukykyinen verrattuna esimerkiksi maantiekuljetukseen. Ja toisaalta meidän tulisi pyrkiä ottamaan ottaa käyttöön EU-määräyksiä, jotta Euroopan unionin tasolla voimme vaalia tasapainosta ratkaisumallia. Ja sitten nämä lyhyen matkan meriliikennekuljetukset. Siihen liittyen mietinnössä viitataan oikeutetusti siihen, että tämäkin aspekti huomioidaan, mutta toisaalta tässä varsinaisessa tekstin ponsiosassa, missä siitä pitäisi puhua, niin tähän asiaan ei mainita juuri lainkaan, joten tältä osin tätä tekstiä tulisi korjata. Ja mitä tulee sitten vanhojen alusten ympäristöystävälliseen romuttamiseen, no siihen on viitattu useampaan otteeseen, mutta käytännön tasolla ei ole oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Eli mitään ei ole tapahtunut. Ja sitten viides seikka. Me tarvitsemme myöskin sisävesiliikenteeseen liittyvän oman strategian, joka olisi linkitettynä yleiseen merenkulun strategiaan. Yhteenvedonomaisesti toteaisin, että me tarvitsemme EMSAan liittyen muutoksia, EMSAn pitäisi panostaa erityisesti tekniseen kehitykseen. Me tiedämme, että tällä hetkellä on olemassa jo mahdollisuuksia parantaa alusten ympäristöystävällisyyttä, mutta eipä ole tapahtunut juuri mitään. EMSalla pitäisi olla myöskin paremmat täytäntöönpanovaltuudet. Otetaanpa yksi esimerkki. EMSahan val, valvoo merenkulun oppilaitoksia, mutta se ei pysty millään tavalla tukemaan koulutuksen parantamista. EMSA laatii raportteja. Juu, kyllä, kyllä, kyllä, ihan kohta lopetan. Ja nämä EMSAn asiakirjat sitten toimitetaan tänne, mutta eihän se ole se oikea lähestymistapa. Ja sitten vielä viimeisin asia, herra puheenjohtaja. Kyllä satamat pitäisi vielä tiiviimmin linkittää TEN-verkostotoimintaan, koska kyse on loppujen lopuksi kokonaisvaltaisesta liikennevirtojen suunnittelusta. Ilman kunnon suunnitelmallisuutta me emme pääse hyvin tuloksiin. Kiitoksia. Kiitos. No niin, rekat ovat tulleet. Herra Sterks. Eh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Varjoesittelijä kollega Savisa ei valitettavasti ole vielä paikalla. Ehkä kyse on mobiliteettiongelmasta. ongelmasta mutta toteaisin, että olemme kuitenkin tyytyväisiä tähän mietintöön, siis koko ryhmämme on tyytyväinen siihen. Olemme erityisen iloisia siihen, että tässä korostetaan merenkulkua yleensä, ei ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta katsottuna, vaan myöskin kehityksen ja tutkimuksen näkökulmasta katsottuna. Meidän täytyy tietenkin muistaa globaali ulottuvuus, että myöskin alueellinen ulottuvuus – me tarvitsemme siis tasapainoisen ratkaisumallin. Tyytyväinen olen myöskin siihen, että täällä korostetaan ihmisiä, koska ihmiset tekevät tätä merenkulun päivittäistä työtä, riippumatta siitä, onko henkilö merellä vai satamassa. Mutta riippuen siitä, mikä on merenkulun politiikan laatu, niin se vaikuttaa myöskin siihen, minkälaisia tuloksia voimme saada aikaiseksi. Kiitoksia. Herra juste deux remarques, monsieur le président et vain lyhyt kommentti esittelijälle ja puheenjohtajalle. Ja teen sen nopeasti, sillä tuo teidän mietintöluonnoksennehan on erittäin myönteinen ja hyvin kiinnostava. Toivoisimme, että se olisi paremmin kohdistunut eurooppalaisiin meriin ja niihin liittyviin ajatuksiin, eurooppalaisiin merialueisiin. Liittyen erityisesti näihin merikuljetuksen tavoitteisiin vuodelle 2010, niille pitäisi antaa parempaa perspektiiviä erityisesti eurooppalaisten merialueiden näkökulmasta. Se oli ensimmäinen asia. Toiseksi haluaisin mainita saasteiden vähentämisen tietyissä aluksissa, erityisesti typpioksidi- ja rikioksidipäästöjen kohdalla. Te korostitte tuossa mietintöluonnoksessanne kohdassa 14, että nämä vähennystoimet pitäisi ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti niin, että ne eivät rajoita kilpailua. Onko niin, että te, teidän mielestänne nämä rajoitukset pitäisi tosiaan ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti, jotta eurooppalaiset laivastot voivat myös soveltaa niitä. Me olemme sitä mieltä, että Euroopassa tässä asiassa pitäisi näyttää esimerkkiä, jotta voitaisiin saasteita edelleen vähentää. Kiitos. Kiitos, Rova Foster. Kiitos puheenjohtaja. Pari kolme lyhyttä seikkaa. Van Dalen on pärjännyt erittäin hyvin mietintöluonnoksensa parissa, mutta haluaisin kuitenkin tähdentää paria seikkaa UKn näkökulmasta lähinnä. Totta kai olemme komission kanssa yhtä lailla huolestunut kasvihuonekaasupäästöistä mutta mitä tämän parissa sitten tehdäänkin EU-ssa, niin sen pitäisi olla askel kansainvälisiin sopimuksiin alusten päästöjen kohdalla. Toiseksi komissio on pyrinnöt lisätä EUn muodollista roolia kansainvälisessä yhteisössä edellyttää huolellista harkintaa, varsinkin jos halutaan muuttaa EUn asemaa ilossa. Meidän mielestämme nykyinen järjestelmä toimii hyvin. Se takaa yksittäisille jäsenvaltioille autonomian ILOssa, e kun sovimme EUn kannoista. UKlla on nykyään neutraali kanta säännöissä, joita leikataan alaspäin. Siinä kuullaan sidosryhmiä, enkä mä halua sellaista tekstiä päätöslausunnolla, jossa halutaan, että jäsenvaltiot ratifioivat nämä säännöt nyt. Ja lopuksi oikeastaan EU-lipusta pari vuotta sitten, jos muistatte. En nyt ihan tarkkaan muista, mihin suuntaan tämä on menossa, mutta meillä on aika jämäkät mielipiteet tästä. Ainakin valtuuskunnassa me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltiolippujen alla purjehditaan meriliikenteessä, eikä meidän mielestä ole mitään sijaa EU-symboleille. Onko se sitten rinnalla tai sen osana? Kiitos. Mr. Tussas. Herra Tussas. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στόχοι Kuten tässä jo nähdään otsikostakin, niin on kyse suosituksesta, jonka komissio on tehnyt meriliikennettä varten yhteisössä. Ja siellä on useita strategioita, tavoitteita pitkällä aikavälillä meriliikennettä varten. Strategian tavoitteena yhteisössä meriliikenteessä on se, että kilpailu lisääntyisi. Toisin sanoen suurempi kannatus tälläkin alalla kannattavuus tällä alalla. Totta kai sillä täytyy yhteyksiä myös muihin aloihin. Tämä näkyy paitsi tiedonannossa, niin myös herra Van Dalenin mietintöluonnoksessa. Toisin sanoen meidän täytyy vahvistaa kilpailua jäsenvaltioissa suhteessa EUn ulkopuolisiin maihin. Mutta Missään ei kuitenkaan sitten sanota, että 80 prosenttia yrityksistä, jotka toimivat Euroopassa yleensä, purjehtivat lipun alla, jotka eivät ole Euroopan unionin tärkeimpiä maita, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat. Emme voi sivuttaa näin tärkeää seikkaa tässä mietinnössä. Jos ajatellaan kansainvälisiä järjestöjäkin, minun mielestäni asia, joka on otettava esille, ei sitä saa sivuttaa sen paremmin komissiossa kuin sitä saisi sivuttaa esittelijääkään. Se vaikuttaa myös Euroopan kansalaisiin. Minä uskon, että meidän täytyy käydä keskustelua tästä aiheesta Euroopan unionin tasolla, että voisimme puuttua tähän ongelmaan. On siis välttämätöntä, että tämä saa asianmukaisen käsittelyn, tämäkin asia, koska nämä yritykset hyödyntävät kuitenkin niitä rakenteita, muun muassa perusrakenteita, näitä vaatimuksia, joita meillä on. Ne käyttävät myös tuotuja raaka-aineita, ja totta kai tämä tuo valtavaa voittoa. Minä olen 2003-2008 kaudella nähnyt, kuinka paljon vahinkoa on tapahtunut. Esimerkiksi siellä on joskus 200 miljoonaa dollariakin voittoa saavutettu yhdellä aluksella. Tästä kuitenkin puhutaan siitä, että mitä potentiaalia on olemassa aluksilla. Ja ei ole riittävästi viranomaisia mukana muun muassa lastauksessa. Ei, totta kai täällä on omat vaikutuksensa, jos ei ole virkailijoita mukana. Tai sitten jos on henkilöstöllä vähemmän koulutusta, tämä on tavallaan otettu jo kokonaan pois, ei enää ketään kiinnosta, koska se voidaan ehkä korvata henkilöstölle, joka maksaa paljon vähemmän ja saavat kuukaudessa ehkä 550 dollaria pelkästään. Todella kun ajatellaan kansainvälisiä imonkin sääntöjä, niin tiedätte, miten näitä ihmisiä kohdellaan. Toisin sanoen, voisin tietenkin jättää tämän tähänkään, mutta en oikein tiedä, haluanko edes kuulla näitä asioita, koska tässä on paljon kysymyksiä asioita, jotka liittyvät kilpailuun, kilpailukykyyn, tässä puhutaan oikeastaan myös vihreän talouden uskottavuudesta meriliikenteen alalla. Tässä tulee paljon esille myös kysymyksiä, jotka edellyttäisivät muun muassa tukia muun muassa alusten rakentajille, jos haluaa käyttää uutta tekniikkaa esimerkiksi. No nyt kärkikysymys on se, että saadaan aikaan kunnon tuloksia koko kauppalaisvaston alalla, ympäristön suojelussa, turvallisuudessa, ihmisten parissa, jotka tekevät työtä. Nämä ovat ne elementit, joita me täytyy tähdentää. Että siinä ryhdytään toimenpiteisiin muun muassa IMOssa. Kyse on monista eri kysymyksistä, niin että varmastikin komission seuraavassa viidessä äh, kirjassa siitä keskustellaan. Toivottavasti keskustellaan hyvin yksityiskohtaisesti kaikkia näkökohtia myöden. Se edellyttää myös, että siellä on erilaista toimintaa sen rinnalla niin, että me voimme tehdä omat päätöksemme. Tässä on paljon vakavia akuutteja ongelmia ja tähän minä päätänkin. Kiitos puheenjohtaja tästä ajasta, mutta päätän vielä yhdellä kysymyksellä. Mitä sitten tapahtuu? Sitten kun ne yritykset, jotka ovat merellä läsnä. Me tiedämme kuitenkin, mitä jatkossa tapahtuu. Me, meidän täytyy tietää, kuka ansaitsee ja saa voittoa, kuka näitä suuria voittoja kerää. Meidän täytyy tiedä, miten tästä voidaan myöhemmin keskustella. Finally, Mrs. Rova Tikau lopuksi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Van Dalenia hänen mietintöluonnoksesta ja haluaisin esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin, mitä tulee meriliikennepolitiikkaan. Tavoitteenahan on pyrkiä turvaamaan samansuuntaiset menettelytavat merisatamissa ja samojen modaliteettien käytöt. Meille on myös hyvin tärkeää, että mietintöluonnoksessasi luonnoksessanne olisi suurempi kappale teollisuuteen liittyen ja siihen, miten tämä teollisuuspolitiikka liittyy nyt tähän meriliikennepolitiikkaan esimerkiksi äh, laivanrakentajien suhteen. Niiden täytyy ajatella työntekijöitä, teknistä henkilökuntaa, sosiaalisia olosuhteita ja tuotantoa, joka on vähentynyt suhteellisen paljon viime vuosien aikana. Toinen elementti, joka tulisi mainita, on taloustilanteen kehittyminen esimerkiksi Porto Francon alueella. On tärkeää, että nämä aiheet nostetaan mietintöluonnoksessa esiin. Ja jotta voitaisiin taata meriliikenteen ja merikuljetusten turvallisuus, tulee perustaa tällaisia hätätila- tai hätätapauskeskuksia joihinkin satamiin esimerkiksi Mustalle merelle. Sellainen voitaisiin perustaa esimerkiksi Kostansaan Romaniaan Mustaa merta varten. Viimeinen kommentti liittyy meriliikenteen turvallisuuteen. Te mainitsitte tässä jo merirosvouksen. Nyt haluaisin kiinnittää tänne seikkaan, että meillä on yhä jäsenvaltioita, jotka ovat mustalla ja harmaalla listalla tuossa merirosvousmuistiossa. Teidän mietintöluonnoksessanne ei mainita sitä, että jokaisen jäsenvaltion tulisi olla Pariisin asiakirjan listalla kärkisijoilla. Kiitos Rova Tikkau. Lyhyesti omasta puolestani niitä asioita, mitä Rova Tikkau totesi. Todellakin mielestäni meidän täytyy olla tässä varovaisia Euroopan unionissa. Edelleen on jäsenvaltioita unionissa, jotka ovat Pariisinkin harmaana ja mustalla listalla. Jääköön tähän, koska tämä se nyt tuli jo esille tikan puheenvuorossa. Komissiosta Rakiliatis. I've been practicing my Greek names. olen pahoillani kreikkalaisten nimien lausumista. Tiesin, että se herättää intomia heidän parissaan. Toivottavasti tämä tuli oikein äänest, äänettyä. From the European Commission. But a very good try and very... Ihan hyvä yritys. Kovin olen imarreltu. Haluaisimme kiittää esittelijä Van Dalenia ensinnäkin hänen onnittelustaan meidän työllemme. Tämähän on tiedonanto. Siinä on ollut laaja kuulemismenettely itse alalla, hallinnoissa. Se on saanut hyötyä kokemuksista, joita kaikilla niillä on, joille se on tarkoitettukin. Minun mielestäni Van Dalenin mietinnössä esitetyt kommentit heijastelevat myös sitä huolta, jota on osoitettu tämän asiakirjan valmistelussa. En nyt halua mennä ihan yksittäisiin kommentteihin, mitä komissio on esitetty eri puheenvuoroissa, mutta haluaisin kuitenkin vakuuttaa heille, että useimmissa tapauksissa komissio on jo työn touhussa ja puuttumassa näihin asioihin vakavassa hengessä. Esimerkiksi se, että ala olisi houkuttelevampi. Edelleen kehitettäisiin myös purjehtimisen turvallisuutta, merirosvoilu, kilpailukyky liittyen myös verojärjestelmiin. Kuten tiedätte, voi olla, että se saa hiukkasen eri värityksen, mutta joka tapauksessa komissio siitä päättää ylipäätään. Niin ikään mitä tulee ajatellaan meidän satamiemme kilpailukykyyn, Sekin on huomioitu keskusteluissa, jota on kehitetty tennien kehityksen osalta. Sitten lyhyen matkan liikenteestä työ on myös aloitettu. Kaikki tämä tulee mukaan tähän tiekarttaan, jonka aion esitellä teille. Eiköhän se kesän jälkeen julkaistane. Toisin sanoen luonnos on jotakuinkin valmis, mutta siinä tarvitaan kuulemismenettely, kuten on meidän tuttu tapamme. Siinä kuullaan asiasta kiinnostuneita hallinnossa ja sidosryhmien parissa. Sen jälkeen se sitten esitellään. No, vielä sitten verotuksen suuntaviivoista. Ne ovat tulossa ensi vuonna. Haluaisin tätä aikaista, mutta se nyt ei ole vain mahdollista menettelytapojen takia. Valtiotukisuuntaviivot edellyttävät kahta vaihetta. Ensinnäkin luonnos, sitten kuulemismenettely ja sitten lopullinen luonnos komissiossa. Kaikki vie aikansa. Siksi en voi nyt luvata yhtään mitä sellaista, mitä me voi täyttää. Eli yhteenvetona kiittäisin ensinnäkin esittelijää mietinnöstä, Sekin on rohkaiseva komission työtä ajatellen. Kiitos myös puhuneille. Voin vain todeta heille, että kommentit kyllä kirjataan vakavassa hengessä. Thank you, commission. Kiitos komissiolle. Herra Van Dalen, haluatteko vielä vastata? Ja voorzitter, er zijn een paar Kiitoksia herra puheenjohtaja. Muutamia kysymyksiä on esitetty ja niin haluaisin vastata, mutta sitä ennen muutamia yleisluontoisia huomioita. Ensinnäkin toteaisin, että tietoisesti paneuduin seikkoihin, jotka mielestäni ovat Euroopan parlamentin näkökulmasta katsottuna tärkeitä. Tietenkin merenkulusta voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta halusin tietoisesti ottaa esille vain ainoastaan 6-7 osa-aluetta. Ja nyt tarkoituksena on lähteä tästä liikkeelle ja saada sitten laajempi merenkulun paketti aikaiseksi. Eli kuusi seitsemän osa-aluetta olen ottanut esille. Tietenkin voisi tätä asiakirjaa laajentaa entisestään, mutta silloin kyllä tämä varsinainen tavoite vesittyy. Mitä tulee esitettyihin kysymyksiin? Kollega Kumut Saakos ei ole nyt paikalla, mutta hän kysyi kohtaan 16 liittyen, että mikä on sen tarkoitusperää. Eli polttoaineisiin liittyen. No vastaus on hyvin yksinkertainen. Toivoisin, että komissio tarkastelee myöskin vaihtoehtoja, joiden avulla voitaisiin ympäristöä suojella ja ympäristön tilaa parantaa. Erityisesti meidän tulisi tarkastella hyvinkin ympäristöä rasittavia polttoainelaatuja, Eli että niitä voitaisiin verottaa eri tavalla kuin ympäristöystävällisempiä muotoja Eli tällaisia mekanismeja voitaisiin ottaa käyttöön ja näin voitaisiin varmistaa, että yritykset, jotka käyttävät näitä ympäristöystävällisiä polttoaineita, että niitä ei verotettaisiin, vaan ne, jotka käyttävät näitä likaisia polttoaineita, niin he joutuisivat sitten avaamaan kukkaron nyörejä oikein kunnolla. Se on tämän kohdan 16 ajatus. Ja niin kuin jo sanoin, tämä liittyy siihen, mitä kollegakin äsken totesi. Tämä liittyy siis näihin vihreisiin satamiin, jotka ovat siis ympäristö, ympär, yst, ympäristöystävällisiä. Ja minä todellakin toivoisin, että me tarkastelisimme sitä mahdollisuutta, miten voisimme merenkulun ympäristöystävällisyyttä parantaa kauttaaltaan. Herra puheenjohtaja, useampaan otteeseen täällä on viitattu samoihin seikkoihin. No, katsotaan nyt minkälaisia tarkistuksia tullaan esittämään, mutta toteaisin EPPn kollegan kommentin, eli että olisi miehistön vähimmäis suuruus olemassa, eli kuinka monta henkilöä pitäisi olla laivan, laivassa. Ehkäpä tässä pitäisi ottaa huomioon myöskin tämä kuljetettava lasti, eli linkittää nämä asiat. Eli minä en välttämättä olisi näin voimakkaasti tätä vähimmäismiehistön kokoa ajamassa mitenkään niin kuin kategorisesti. Ja lopuksi kollega Tutsatsis, hän viittasi siihen, että paljon on tehty romuttamisen puolella ja tästäpä syystä haluaisinkin ottaa tämän asian esille erityisesti merenkulun puolella. Eli meidän tulisi tukea toimintaa sillä tavalla, jotta tämä järjestelmä toimisi. Ja lisäksi tämä uudelleen liputtaminen, niin sitäkin meidän tulisi pyrkiä estämään. Mitä tulee sitten tähän luetteloon, tähän harmaaseen tai mustaan luetteloon, mielestäni meidän tulisi välttyä tämän tyyppisten järjestelmien käyttöä, sillä on tietenkin valitettavaa, etteivät kaikki jäsenvaltiot toimi niin kuin pitäisi, mutta minä en usko, että tämä olisi se oikea lähestymistapa. Ja kun katsotaan kohtia 22 ja 23, niin siellä näihin asioihin viitataan. Herra puheenjohtaja, jään siis odottelemaan tarkistuksia ja te varmaan kerrottekin, että mikä on tämän menettelyn aikataulutus. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Van Dalen tästä esittäisin, että määräaika tarkistus jättämiselle on toinen maaliskuuta. Niitä käsitellään 22. maaliskuuta. Äänestys 23. maaliskuuta sitten täysistuntoon huhtikuussa. tarkistukselle toinen maaliskuuta. 22. päivä käsitellään 23. äänestys huhtikuun täysistuntoon. Jos kaikki tähän tyytyvät, esittelijäkin on tyytyväinen. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia mietinnöistä. Sitten seuraava kohta. Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittämiseksi, tarkistusten käsittely. Se on minun. Te, arvon henkilöt, minulle annoitte, koska kukaan ei sitä huolinut. Käydäänpä nyt läpi sitten, mitä on tullut. No tarkistuksia on jokunen, mutta aivan aluksi haluaisin kuitenkin palauttaa valiokunnan mieliin, että me sovimme viime kokouksessa, että me pyrkisimme saamaan tämän sopimuksen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Mutta korostan, tämä ei ole tennien uudelleenlaatintaa, vaan tässä korjataan menettelytavat ja tekniset yksityiskohdat, jotka olivat pieleen alun perin – menneet. Siksi tässä on tietyssä mielessä hankalaa hyväksyä joitakin tarkistuksia. Itse asiassa ne haluavat uudelleen nimetä tai panna palat uudeksi, uusiksi. En sinällään ole vastaan silloin, kun ruvetaan tarkistamaan ten suuntaviivoja, mutta tässä nimenomaisessa mietinnössä ei, koska se on väärä paikka niille. Siksi pyytäisinkin, että saitaisin sopimus ensimmäisessä käsittelyssä, että minun laativani kaksi tarkistusta, jotka on sovittu neuvoston kanssa käydyssä keskustelussa, että ne menisivät läpi ja sitten saataisiin sopimus ensimmäisessä käsittelyssä. Minun tarkistukseni vahvistetaan yhteisön kykyä tukea komissiota suuntaviivojen laadinnassa korjata myös karttoja koskien kaikkia jäsenvaltioita, jotka tulivat muun muassa 2003 jälkeen. Ja 2010 ei ole pääräpäivä, vaan 2020. Alkuperäinen tarkistukseni kaksi on peruttu, koska siinä oli juridinen ongelma sanamuotoilussa. Ja uskokaapa vain, kollegat, siinä haluttiin saada juridinen muotoilu oikein ja se on aina juristien hommia – No nyt se on hyväksytty myös neuvostossa. Siis se, mitä se nyt minun jäljeltä on tämä mietintö, niin neuvostolle se kyllä sopisi minun tarkistukseni kanssa. Niin, että saadaan sopimus ensimmäisessä käsittelyssä. Kuten jo mainitsinkin, tässä on kolme ongelmallista tarkistusta. Kramerin ja Lichtenbergerin. Yksi Tikalta. Ne tekevät sisältöön muutoksia Toisin sanoen ne muuttavat, korjavat karttoja. Minä nyt vetoan teihin jäsenet, jos haluatte maa rukata karttoja, no hyvä niin, mutta tehtäkö sitten, kun tennit tarkistetaan, ei tässä mietinnössä, joka on tekninen, jotta voimme aloittaa työn tennien tarkistamiseksi. Se tulee sitten myöhemmin komission esityksenä. Toisin sanoen pyytäisin, että odottelette suuntaviivojen tarkistamista ennen kuin Sinne panette mitä panette. Sinällään ihan ok. Mutta nyt tässä vaiheessa se on väärän aikaan. Tikaulta on toinenkin esitys, joiden tuossa kappaleeseen 20, ja neuvosto ei siihen suostuisi. Siksi se asettaisi vaaran ensimmäisen käsittelyn sopimuksen. No tiedän, että rouva Tikau pitää sitä ongelmallisena Romanian ja Bulgarian kannalta, mutta oikeastaan minä uskon, että Romania ja Bulgaria tulevat mukaan jo 2007 muutoksiin tenneissä. Ainoa muutos on se, että kun muutokset aikanaan tehtiin, sen jälkeen kun tuli kahdeksan uutta jäsenvaltiota, niin siellä tehtiin virheitä. Ja ne periytyivät sitten Bulgarialle ja Romanialle. Minä olen pyrkinyt sen korjaamaan, ja minun tarkistukseni, mitä minä olen esittänyt, niin siinä katetaan kaikki 8 plus 2, eli kaikki 10 uutta jäsenvaltiota. Minä neuvoisin teille, että pitäydytään esittele kahteen tarkistukseen ja sovitaan ensimmäisessä käsittelyssä. Totta kai valiokunta on suvereeni, mutta jos näihin mennään, niin ei päästä ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen ja läpi, koko pylly läpi. Ja sitten varmasti tullaan jo tarkistamismenettelyyn ja se on totta kai tärkeää, että siihen saa, päästään käsiksi, kun komissio on tehnyt esityksensä. Tässä minun suositukseni teille. I'll, I'll go to Mr. No niin, Pakkee komissiosta ja sitten Kansion, Kramer ja Tikao. And Mr. Sturks, okay. Uh, where's the commission? Okay. Missä se komissio onkaan? Siellä. Thank you very much. I don't think I need to add anything. Kiitos puheenjohtaja. En halua lisätä mitään sen kummempaa olen kiitollinen teidän esittelijänä tekemästänne työstä ja valiokunnan tekemästä työstä. Tämä uudelleen laadittu mietintö luo yhtenäisen perustan tälle tarkistusmenettelyn läpiviennille ja se on siksi erittäin suureksi avuksi meille. Ja tilanteen tarkistelu siitä näkökulmasta olisi prosessille hyvin suureksi hyödyksi. Olen tietoinen, että tarkistuksistakin pitää neuvoston kanssa neuvotella. Tuo riski, jonka mainitsitte, on totta kai olemassa. Pitää kuitenkin käydä läpi huolellisesti nämä edustajien jättämät tarkistukset. Se on koko tälle prosessille hyvin suureksi eduksi. Kiitoksia, sain kai kahdeksan plus kaksi, tarkoitin kymmenen plus kaksi, anteeksi tästä. Herra Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tämä aihehan on tärkeä. Me olemme odotelleet sitä, että päästään tähän itse sisältöön. Minä uskon nimittäin, että tälle valiokunnalle tämä on avainasia. Ja kuten te totesitte, siinä on kuitenkin oma tekninen luonteensa Siksi minä uskon, että huominen äänestys onkin lähtökohta sillä, että voidaan miettiä tennien ohjelmointia seuraavalle kaudelle. Toisin sanoen me saamme siistin tekstin, joka on johdonmukainen. Sinne on tehty vähän muutoksia, joita te olette esittänyt, ja se on nimenomaan tähän tähtäävä. Ja se on hyödyllistä, että saadaan lopullinen teksti, joka on johdonmukainen ja korrekti. Siksi minä Tuen teidän esityksiänne ja mielestäni on tärkeää, että nyt tässä vaiheessa emme hyväksy muiden ekologien tarkistuksia. Ne voidaan sitten ottaa huomioon aikanaan, kun me keskustelemme tennien tarkistamisesta. Ehkä näin voimme nopeuttaa käsittelyä ja hyväksyä tämä kodifioitu teksti jo ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä suosisi myös uudelleen ohjelmointia tennien kohdalla – Kuten totesitte, sillähän on valtavaa mielenkiintoa ollut. Ja kun mennään sitten itse aiheeseen, itse aiheeseen, niin uskon, että erittäin tärkeää, että me koordinoidusti suunnittelemme miettien kaikkia liikennemuotoja yhteen sovittain. Tämän ohjelman rinnalla täytyy olla totta kai mukana myös kaikki se, joka liittyy uuden komission jäsenen ja myös Espanjan puheenjohtajana on sitoutunut siihen, että saadaan aikaan eurooppalainen rahasto osallistumista varten, niin että voidaan nämä yksittäiset osuudet mahdollisimman nopeasti toteuttaa. Kiitos. Kiitoksia herra Sterks. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ryhmämme, ovat, ryhmämme on kanssani samaa mieltä, eli tuemme teidän tarkistuksianne. Also ich finde, wir sollten doch niin kyllä meidän täytyy nyt tarttua tuumasta toimeen. Ja kollega on tarkistus on mielestäni hyvä, sillä Euroopan unioni voi toimia vain realiteettien pohjalta. No, 5-7 vuotta sitten jäsenmaita oli paljon vähemmän kuin nytten. Ja kun tekstistä keskustellaan, niin kyllä meidän täytyy huomioida kaikki jäsenvaltiot. Onhan se nyt ihan naurettavaa, että viittaisimme nyt tekstissä siihen, että kahden vuoden päästä teemme tarkistuksen tähän asiakirjaan tai uudelleen laadinnan, niin silloin huomioimme myöskin kaikki jäsenvaltiot. Eihän se ole järkevää toimintaa. Euroopan unioni on 27 jäsenvaltion unioni ja se pitää huomioida kaikissa asiakirjoissa. Ja tästäpä syystä toivoisin, että tämä mainitsemani tarkistus hyväksyttäisiin. Sitten toinen asia, tämä magneettista leijuntaa käyttävä uusi tekniikka. Keskustelin Willy Pitsekin kanssa tästä ja hän sanoi aina uudestaan ja uudestaan, että parlamentissa ei ole koskaan tehty päätöstä tämän Transrapid-hankkeen puolesta. Me tiedämme, että jäsenvaltiosta löytyy 20 erilaista järjestelmää, ja me yritämme linkittää nämä toisiinsa. Ja Transrapid-hanke sitten tulisi vielä tähän mukaan, ja se ei oikeastaan sovi tähän eurooppalaiseen henkeen, ja niin kuin Vili Picek useampaan otteeseen totesikin minulle, kun keskustelin hänen kanssaan, että jos Saksa haluaa tätä asiaa ja hanketta ajaa, niin ajako vaan, mutta se ei liity eurooppalaiseen hankkeeseen, vaan lähinnä omaan saksalaiseen toimintaan. Aikanaanhan Saksan hallitus tätä lähti ajamaan mutta nykyinen hallitusohjelma ei mainitse sanallakaan enää tätä Transrapid-hanketta. Eli tästä hankkeesta on luovuttiin. Se ei sovi tähän kokonaisuuteen, enkä tiedä, että miten se ylipäätään tuli tapetille. Sitä vain kikkailtiin. Minä yritin tutkia asiaa, sillä parlamentti ei missään vaiheessa tehnyt päätöstä, että tämä asia pitäisi ottaa huomioon. Mutta se, että byrokratian vähentämisestä vastaava ministeri en ministeri Stoiber tätä asiaa on ajanut tätä asiaa, mutta hänen seuraajat sitten hautasivat tämän hankkeen, mutta ilmeisesti nyt halutaan välttyä sellaisen kuvan synnyttämiseltä, että suurin osa kansalaisista eivät tätä edes halua. Joten jos tätä ei kukaan halua, niin miksi tätä ei voida poistaa kokonaisuudessaan? No sitten kun se on poistettu, niin yksi kaksi on taas paperilla. En minä tiedä, mistä tämä on tänne tullut, joten ehkäpä meidän pitäisi tämä poistaa kokonaisuudessaan ja vaadin, niin kuin kollega Tikaukin, että viittaamme unioniin ja unioni tarkoittaa 27 jäsenvaltiota ja sillä siisti. Kiitoksia. Mrs. Tikau. Ah, domnule ah, Kiitos puheenjohtaja. Totta kai me kaikki ymmärrämme sen seikan, että me tarvitsemme sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä, mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että minun tarkistukseni 6 ja 5 viittaavat teknisiin virheisiin, eivätkä sinänsä pyri muuttamaan noiden karttojen sisältöä. Ja haluaisin kaikkien suostuvan siihen, että nämä tarkistukset ovat teknisiä, ne korjaavat virheitä, joita aiemmissa asiakirjoissa on. Mitä tulee sitten tarkistukseen viisi? Minusta tuo teidän ehdottamanne tarkistus neljä ratkaisee osittain osan niistä asioista, joita minä tuon esiin tarkistuksessa viisi, lukunottamatta yhtä asiaa. Se liittyy siihen, että te mainitsette, mainitsette vain nuo vuoden 2003 liittymisasiakirjat. Minusta tarkistusta neljä voitaisiin muuttaa, jos suostutte siihen, niin silloin voisimme viitata vuoden 2005 liittymisasiakirjoihin, jotka siis viittaavat Romaniaan ja Bulgaariaan. Minusta Euroopan parlamentin imago ei mitenkään parane siitä, että vuonna 2010 viitataan vuoden 2003 liittymisasiakirjaan eikä viitata vuoden 2005 liittymisasiakirjaan. On totta, että vuoden 2006 säädös ottaa huomioon jo Bulgarian ja Romanian liittymisen unioniin, mutta koska yksi niistä elementeistä puuttui aiemmin, niin minusta nyt on oikea hetki ottaa mukaan kaikki näkökohdat, eli nuo kaksi liittymisasiakirjaa. Olen vakuuttunut, että neuvosto hyväksyisi myös tällaisen tarkistuksen. Sehän on nimittäin hyvinkin järkevää. Sitten tarkistus 6. Haluaisin muuttaa siinä karttojen 5 ja 6 nimen, jossa viitataan Mustaan mereen. Nyt siinä on kuitenkin otsikkona Bulgaria, Romania. Viittaamme siis joko Mustaan mereen, se on se oikea asia tässä, jonka voi tehdä. Sama asia koskisi yhtä lailla Itämerta tai Välimerta. Eli siihen otsikoksi täytyy laittaa sen meren nimi eikä valtioiden nimiä. Eli kartta 5.6 pitäisi korjata sen nimeksi Mustameri eikä noita maiden nimiä. Tästä syystä nämä kaksi niin 5 ja 6 ovat hyvinkin järkeviä, ne korjaavat teknisiä virheitä ja siksi pyydän tukeanne niille. Kiitos. No niin, vastauksena. Ensinnäkin tarkistuksesta neljä. Jos nyt luette tarkistuksen, siinä muodossa kun olen esittänyt, siellä on yksi tärkeä rivi, siinä todetaan, että kaikki jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot tulevat mukaan, jos tämä menee läpi. Ajatus siitä, että Bulgaria ja Romania ovat ulkopuolella, sen minä tyrmään, koska sanotaan, että kaikki jäsenvaltiot varmistaisivat, että otetaan nämä muutokset, jotka on tarkistetussa asetuksessa. En minä oikein tiedä. En ole samaa mieltä, että 27 eivät mukaan olisi mukana. Siis kaikilla kunnialla. Minä pitäydyn tarkistukseni neljä. 15 yeah. and 10 is 25 and not 27. But Michael, all... Mutta Mikael, kaikki on yhtä kuin 27. Kaikki yhtä kuin 27. In the translation Michael, I'm not going to have an argument with you across... No, no, me voimme totta kai intetä tästä. Siksi minä nyt korjasin, kun me tästä kiistelemme. Tähän on mennyt aika paljon juridisesti ja muutenkin hikiä ja työtä, että se tulee oikein. Siis kaikki jäsenvaltiot, uskokaa nyt, minä uskon, että Bulgaria ja Romania ovat mukana. Sitä paitsi Romania ja Bulgaria varsinkin, koska he ovat neuvostossakin tähän suostuneet. En oikein siis nyt ymmärrä, mistä kenkä puristaa. No sitten Kuutosesta ja Mustasta merestä. Minä vastustan siitä syystä, koska se muuttaa maantieteellistä käsitystä, siis suhteessa Mustaan mereen. Me tiedämme, että se on suurempi kuin Romania ja Bulgaria. En minä sinänsä vastusta, että sitten ten suuntaviivojen tarkistuksessa tulee jokin toinen nimi. En minä sitä vastusta. En vastusta, että tarkistuksesta otetaan vaikka transrapiitkin pois. Minä olen Filippitsikin filosofian kannalla transrapiidin kohdalla, mutta tässä nyt vain tuon esille sen, ettei se kuulu tähän mietintöön, vaan seuraavaan mietintöön. Eli se varsinainen TEN suuntaviivojen verkkojen tarkistaminen. Sitten varmasti yllättynette, mitä minä voin tukea ihan kaikkea. Kaikkia kantoja, mitä teillä sattuu olemaan, mutta ei nyt tässä. Totesitte, että ei mitenkään liity Eurooppaan eikä liikenteeseen ole aivan samaa mieltä, mutta kolmaskin, ei se liity tähän mietintökään mitenkään. Mutta nyt tätä korostan. Siksi olen vakaasti tällä linjalla. No että 2005 pannaan vielä päivämäärin nelostarkistuksessa, minulle se kyllä sopii. Jos sitten saan sen selvästi suullisena tarkistuksena, josta saa varmuuden siihen, että se on juridinen ja uskokaa vain hyvin, että tässä on juridisuuden kanssa ollut ongelmia. Jos on juridisesti oikein ja neuvosto suostuu, minä voin kyllä sinne panna 2003 ja 2005. Mutta tähän tarvitaan nyt vahvistus, selvitystä ennen kuin ruvetaan äänestämään. Ja jos se tuntuu hyvältä, niin sitten voi suullisena tarkistuksena sitä esittää. Jos sanotaan, että se on ongelmallinen, niin sitten pitää alkuperäiseen tarkistukseen. Eli se siitä. Eva, nopeasti. Das ist nur eine kleine Frage. das nicht? Yksi kysymys. Eikö tämä liity myöskin tarkistukseen Bulgaria, Romania, Musta meri, sillä mielestäni on ihan oikeutettua puhua Mustasta merestä, mutta mehän puhumme siitä, mitkä valtiot vastaavat asiasta ja mihinkä maihin tämä liittyy. Eli silloin pitäisi sanoa Bulgaria, Romania eikä Musta meri. Eli kyllä minun mielestäni tässä tilanteessa pitäisi käyttää näitä maiden nimiä. Mutta mitä tulee tähän vuoteen 2005, minun mielestäni tätä ei voida hoitaa tällä tavalla, koska mielestäni tähän liittyen ei ole olemassa neuvoston päätöstä. No siinä se ongelma on. Miksi haluan sen tarkistuttaa juridisesti, paitsi että sinne lisätään Bulgaria, Romania ja Mustameri. Sinä kyllä vastustan. Minä tiedän, mitkä tunteet täällä ovat, mutta se sinällään muuttaa karttaa verrattuna alkuperäiseen ten, te asiakirja, onko se oikein tai väärin, se ei liity tähän mietintöön. Muutetaan seuraavalla kerralla. Ei ongelma. Mutta sitten kun tarkistetaan, minä kyllä ymmärrän, kun ajattelen jäsenten taustoja, tämä on tekninen mietintö, ja siinä täytyy kaikki saada kohdalleen, alkuperäisen tennien kohdalla, että voidaan sitten ruveta tarkistelemaan. Siksi en, en oikein voi ruveta tarkistuksia tekemään nyt, ja en näin voi tukea tarkistuksia, siksi haluan pitäytyä siihen, mitä meillä on. 2005 tarkistetaan. Epäilen, että ehkä ei saa vihreä valoa, mutta kuitenkin haluaisin tämän saada läpi ja siksi tarkistutaan sen, mutta olen aika varma, että meille sanotaan, kuten totesit, että ei ole mitään neuvoston päätöstäkään, Silvia. Well, I Mm, no, kyllä sinä että tunnen myötätuntoa sille, mitä totesit, mutta täytyy pitäytyä nyt mietinnön teknisiin seikkoihin, Mikael. Silvia. Uh, um, Kiitos paljon, Brian. Tuohon Mustaan mereen liittyen, jos katsotaan karttaa Välimeren osalta, sielläkin on maita, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita, ja Sielläkin otsikkona on Välimeri. Tässä pitää puhua nyt EUn lähellä olevista meristä nimeltä tai ei. Minusta kartassa 5.6 on virhe ja se pitää korjata. Ja olisi väärin, jos virhettä ei korjattaisi nyt heti. No sitten tuohon vuoteen 2005 ja liittymisasiakirjaan. Minusta periaatteellisesti meidän pitäisi mainita kaikki liittymisasiakirjat. Ja sitten kun kartat on korjattu, muutokset tehdään ottaen mukaan viimeisimmät EU-hun liittyneet jäsenvaltiot. Eli siksi olisi oikein mainita vuoden 2005 liittymisasiakirja. I, I, I've answered on minä olen vastannut jo kysymykseen 2005 vuodesta. Onko sitten välimeri nimeltään? No se on nykyisessä mietinnässä, kyllä minä sitä voi muuttaa. Se, että siellä on musta meri, Bulgaria, Romania, en voi tätäkään järjestystä muuttaa. Se muutetaan tarkistuksessa ja sitä minä yritän nyt tässä selitellä. Minun täytyy työstää sitä, mitä minulla tässä käsilläni on, eikä ruveta muuttelemaan nimiä koska tämä on tekninen mietintö, että asiat korjataan niin, että voidaan edetä. No, en minä nyt tiedä. Haluanko komissio mitään sanota? Auttakaa, helpottakaa tilannetta ja kutsukaa, miksi kutsutte minua, mutta nyt epätoivoisesti pyritään vain tätä saada läpi. Että tässä ei tarkisteta ten suuntaviivoja. Tämä on tekninen osa, jotta voimme sitten ruveta tarkistelemaan ten suuntaviivoja. Komissio voi sitten Voitteko? I don't think I can convince, I cannot be more convincing than you, but I... Äh, en, en voi varmastikaan vakuuttaa ketään enempää kuin sinä jo teit. Entäpä tuo tarkistus neljä? Siinä puhutaan johdantosan kappaleesta 20. Siinähän sanotaan, että Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Sitten viitataan vuoden 2003 liittymisasiakirjaan. Se on siinä, koska tässä pyritään korjaamaan vuoden 2003 liittymisasiakirjassa tehtyjä virheitä. Niitä ei tehty vuoden 2005 liittymisasiakirjassa. Meillä oli oikeat kartat käytössämme vuoden 2006 sopimuksia laadittaessa – Eli nyt ei ole tarkoitus suinkaan muuttaa TEN suuntaviivoja. Tällainen kursorinen luenta ei ja käsittely ei ehkä olisi poliittisesti oikea. Tässä on kyseessä enemmänkin käytännön asia. No sitten nämä kaksi muuta tarkistusta. Puheenjohtaja, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että TEN suuntaviivoja uudistettaessa ja politiikkaa uudistettaessa pitäisi keskittyä näihin substanssi tai aiheen sisältöön liittyviin asioihin. Totta kai keskustelemme kanssanne siitä. Komissiolta on myös tulossa asiakirja tästä aiheesta, joten parlamentilla on vielä tämän vuoden aikana runsaasti mahdollisuuksia keskustella myös sisällöstä. Selvä. Nyt keskustelu poikki. Jokainen on päättänyt suuntaan tätä toisen tiedätte, mitä minä annoin osviittana. Voitte sitten hylätä huomenna, kun äänestätte. Mutta yritän nyt vain selittää syyt tekemiselleni. Okei, Silvia, jos nyt vielä haluat puhua, niin saat tiedä tässä. sinulla on vahvat mielipiteet tästä, mutta lyhyesti pyydän. Ai, uh... Ymmärsin, että komission näkökannan mukaan vuoteen 2005 liittymisasiakirjan viittaaminen on tarpeetonta, mutta ymmärsin, että siihen ei ole mitään lakiteknisiä esteitä. Eli periaatteelliselta kannalta haluaisin tämän asian tähän mainittavaksi, koska minusta on tärkeää mainita kaikki viimeaikaiset liittymisasiakirjat. No niin, se tuli selväksi, että 2005 oli ongelmia ja sitten me haluamme nyt korva, korjata se 2003 tehty ongelma. No niin, kiitos. Sitten seuraava kohta. No siitä äänestetään huuten huomenna, sen jo melkein unohdinkin. Sitten seuraava kohta, herra Kuunin mietintö Itämeren alueesta. Olen pahoillani, että olemme tälleen myöhässä. Ehkä varapuheenjohtaja voisi jatkaa 15 minuutiksi. Olisin kovasti kiitollinen siitä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja liikennevaliokuntana me myöskin vastaamme Itämeren strategiasta. Aluevaliokunta vastaa tästä pääasiallisesti, mutta mekin voimme kantaa kortemme kekoon liikennenäkökulmasta katsottuna. Kymmenen kohtaa olen tähän asiakirjaan työstänyt. Tietenkin talous riippuu näistä liikenneväylistä ja jos haluamme olla elin voimainen alue, niin silloin tarvitsemme todellakin Itämeren aluetta koskevaa strategiaa. Kaikki alueet pitää huomioida, mutta me emme saa katsoa vain ja ainoastaan transeurooppalaisia väyliä, vaan myöskin naapurivaltioiden väylät, kuten esimerkiksi Norjan ja Venäjän väylät. Eli meidän täytyy katsoa tätä kokonaisuutta joka liittyy Itämeren alueeseen, eli me tarvitsemme tällaisen pan-eurooppalaisen lähestymistavan. Ja yksi erittäin tärkeä seikka on se, että nykyiset infrastruktuurit, tie, vesi, sisävesiväylät ja niin poispäin, niitä täytyy laajentaa. Tästä keskustelin jo varjoesittelijöiden kanssa. Hekin pitivät tätä tärkeänä seikkana. sovimme myös siitä, että nyt on tarpeen korostaa suurien väylien merkitystä, eli Palermo ja Berliinin välistä väylää. Sitä pitäisi jatkaa Itämeren suuntaan ja sitten TEN-21 väylä ja, Via Baltika, eli TEN-1 ja TEN-10 Via Baltikahan on rautatieprojekti ja sitten on tämä Motorways on the Sea-projekti ja sitten mitä tulee sisävesiväyliin, niitäkään ei saa unohtaa erityisesti. Itämeren eteläiseltä alueelta Itämeren tulevat alueet ovat tässä tai väylät ovat tässä keskeisellä siellä, mutta meidän täytyy katsoa myöskin muita väyliä, joita voidaan enenevässä määrin laajentaa und umweltfreundlichere. Gut ist es. Tästä olisi ympäristön kannalta hyvinkin paljon hyötyä. Myöskin toimintaohjelmassa tämä tulisi huomioida. On tietenkin selvää, että me tarvitsemme kilpailukykyisiä lyhyitä vesiväyliä. Se voisi olla yksi tavoite, mutta me tarvitsemme myöskin ympäristöystävällisiä liikennemuotoja, mutta lisäksi meidän täytyy katsoa myöskin näitä vaihtoehtoisia polttoaineita. Verotusta ei saa kiristää tältä osin, koska se vääristäisi tilannetta, koska se johtaisi siihen, että liikenne siirtyisi mereltä tielle ja tämä on vaarallinen suuntaus. Tästäkin täytyy keskustella. Ja sitten turvallisuusaspekti, sekin on keskeisellä sijalla ja me korostamme juuri sitä, että meidän tulisi juuri matkailuun liittyen huomioida toimintaohjelmassa nimenomaan näiden erityisten vesistöjen tarpeet ja katsoa, olisiko mahdollista käyttää uudenlaisia luotsausjärjestelmiä tai pitäisikö siellä käyttää ihan perinteistä luotsausjärjestelmää. No, tästä asiasta täytyy tuorempana tehdä päätös, mutta joka tapauksessa on tarpeen tätäkin asiaa käsitellä. Ja se, mikä liittyy myöskin meidän valiokuntamme toimialaan, eli matkailu, tähän hän on järjestetty foorumi, jonka aikana korostettiin tämän markkina-alueen laajentumiskapasiteettia ja tärkeänä on se, että alueet ovat saavutettavissa. Eli sitä kautta voidaan saada myöskin viikonloppumatkailijoita hyvinkin syrjäisille seuduille, eli näin saadaan laajennettua matkailua ja erityisesti vesillä harjoitettavat urheilumuodot tulisi jollakin tavalla integroida tähän kokonaispakettiin. Nämä ovat tavoitteet, joihin me olemme poliitikkoina paneutuneet ja tarkoituksena on tehostaa Itämeren aluetta taloudellisesti linkittämällä se muihin alueisiin paremmin ja sitä kautta myöskin taloudellinen kehitys paranee entisestään. Se on se tavoite, jota me tässä ajamme. Kiitoksia. Ja, herr Herr Kuhn, äh... Niin, herra puheenjohtaja, arvoisa kollega Kuun, hyvät naiset ja herrat. Varjoesittelijäkin on matkalla Liettuan ja Brysselin välimaastossa. Hän liikkuu paraikaa ja hän ei ole siis päässyt paikalle, joten voin sanoa vain sen verran, että me olemme kanssanne pitkälti samaa mieltä. Mutta yksi pikkuriikkinen asia, nimittäin kohdat 5 ja 6. Niin kuin itsekin äsken totesitte, meidän tulisi pohtia tätä Baltiksi valvonta aluetta koska tämä aiheuttaa minulle kyllä suurta päänvaivaa, sillä vaarana on, että liikenne siirtyy enemmänkin tuolta meripuolelta teille, mutta ehkäpä tätä voitaisiin käsitellä tuonempana uudestaan. Merci, monsieur Plekenstein. Monsieur Van Dalen. Herra Van Dalen, olkaa hyvä. Ja, dank u voorzitter. Ook bij ons... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, kollega, jota, joka tätä oikeastaan käsittelee, ei ole hänkään päässyt paikalle, mutta haluaisin ottaa esille pari asiaa, jotka tulevat tarkistusten muodossa esille. Ensinnäkin tietenkin kiitokset kollega Kuunille näistä kymmenestä kohdasta. Tässä siis korostetaan hänen mielestään tärkeitä seikkoja, hyvä niin, mutta mielestämme täällä pitäisi korostaa myöskin Itämeren alueiden ja maiden merkitystä ja erityisesti Venäjän rooli on keskeinen. Tähän liittyy muun muassa tullausproseduuri, joka voi olla hyvinkin pitkä, ja tietenkin ympäristö ja turvallisuusaspektit pitäisi huomioida. Tällä tavalla voitaisiin kehittää myöskin Itämeren mm, rannikkovaltioiden merkitystä. Ja kuten itsekin sanoitte, Itämeren alue on tärkeä transeurooppalaisessa verkostossa. Tähänkin voidaan palata myöhemmässä vaiheessa, eli hyvä asia sinänsä, mutta tähän pitäisi palata vielä. Eli me tarvitsemme ehkäpä hiukan lihaa luitten ympärillä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Kramer. Niin, minäkin haluaisin kiittää tästä tekstistä ja siitä, että täällä on keskitytty tähän keskeisimpään. Yleensä me olemme samoilla linjoilla, mutta jos katsotaan tätä Berliini, Itämeri, ähm, Itämeren rannikko linkkiä, niin olette siinä suhteessa oikeassa, mutta jos luette lehdistöä, niin, niin tiedätte, että rahoituksellisia ongelmia tässä on, eli tätä linkkiä ei saada kunnolla aikaiseksi. Joten meidän täytyy pohtia sitä, että haluammeko rautateitse todellakin saavuttaa ne syrjäisimmät, kaukaisimmat alueet, vai mihin tässä oikein pyritään. Esimerkiksi Femansund sillan käyttö, sehän on yksi keskeinen liikenneväylä, kun katsotaan yhteyksiä Keski-Euroopan ja Pohjoisen Euroopan välillä. Mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että Tanskalla on tässä keskeinen merkitys, mutta Tanska ei halua sitten taas omia syrjäisiä alueitaan linkittää keski Euroopan, joten meidän täytyy hiukan pohtia sitä, mitä ollaan tekemässä. Tietenkin rakennuspoliittisesti voi olla mielenkiintoista rakentaa joku hieno silta, mutta jos me emme saa linkitettyä alueita toisiinsa, niin silloin tällaisessa hankkeessa ei ole mitään järkeä. Joten kyllä meidän tätäkin täytyy pohtia. ehkäpä meidän tulisi katsoa myöskin muita tällaisia järjettömiä ratkaisumalleja, että rakennetaan siltoja, mutta toisaalta taas mitään linkityksiä ei saada aikaiseksi. Me tiedämme, mitä ongelmia Itämeren alueella on. Liettua ei halua panostaa, koska Puola ei ole mukana, mutta Latvia olisi valmis taas tekemään jotain, mutta kun Liettua ei taas halua panostaa projektiin, ja kyllähän tämä on jo melko, melko noloa. Tämä on tällainen ketjureaktio. Joka tapauksessa meidän pitäisi rautatieliikenteen puolella ensinnäkin setviä tätä raidin leveyskysymystä, mutta me tiedämme, että tämä Y-akseli, eli hamburin Berliinin ja Hannoverin linkitys, kyllä se voitaisiin rakentaa tämä linkki. Se ei olisi mikään ongelma, mutta jos emme näitä solmukohtia pääse modernisoimaan, niin silloin tästä laajennusprojektista ei ole mitään hyötyä, joten meidän täytyy katsoa Hampuria, ja Hannoveria, ratkaista näihin kaupunkeihin liittyvät ongelmat, jotta tämä laajempi ongelma saadaan ratkaistua. Eli ehkäpä jotain kriittistäkin voitaisiin tähän liittyen esittää. Me tarvitsemme vakaan järjestelmän rautatien liikenteen puolelle, sillä mehän haluamme, että syrjäisetkin seudut on linkitetty tähän keski-eurooppalaisen järjestelmään. Kiitoksia. Kiitos herra Graav. Ilmeisesti komissiosta ei ole ketään paikalla. Ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Tässä nyt on joka hankalaa. Tässä nähden, että Itämeri on välttämätöntä koska tässä on aika vähän ihmisiä paikalla nyt. Werner Kuun voidaan lopuksi vastata. Erstens danke ich den Kollegen für die Unterstützung, die sie gerade dieser Makroregion äh, der... No niin, kiitokset kollegoille näistä kommenteista. Kiitokset näistä huomioista. Niin kuin kollega Fleckensteinkin totesi, kyllä meidän täytyy keskustella muun muassa merenkulun kilpailukyvystä Itämeren ja myöskin muiden merien alueilla. Ja sitten kollega Van Dalen Itämeri on tietenkin alue, joka on ikään kuin eristäytynyt merenkulun näkö, näkökulmasta katsottuna, mutta kyllähän kansainvälinen liikenne lähtee sieltä. Suuret ristelualukset lähtevät Itämeren alueelta tai, tai säiliöalu, säiliöalukset lähtevät Venäjän alueelta Itämeren kautta sitten muualle, joten kyllä tässä täytyy ottaa huomioon tämäkin ulottuvuus ja siihen liittyvä turvallisuusaspekti. Ja sitten kollega Kramer, toki olemme samaa mieltä siitä, että transeurooppalaisia verkostoja täytyy linkittää Itämeren. Tämän puolesta meidän täytyy taistella, mutta en minä voi sen enempää lähteä tässä sanomaan sillä mehän olemme neuvoa antava taho. Regi-valiokunta on vastuuvaliokunta, mutta tietenkin meidän täytyy mainita ainakin nämä asiat ja pitää asia vireillä ja pyrkiä saamaan tästä sellainen johdonmukainen konsepti, ympäristöystävällinen lähestymistapa ja ottaen huomioon tietenkin tämä matkailuaspekti, joka on hyvinkin merkittävä. Joten kiitokset kaikille omista panoksistanne. Kiitoksia. Ei mis... Olen pahoillani. Hetkinen, oli hiukkasen hajamielinen tässä. Halusin vain esittelijälle, valmistelijalle esittää sitä, että kun tässä oli viittaus näihin Itämeren käytäviin, niin mielestäni on erittäin tärkeä 23 Viinistä Danskeen tämä pitäverekytkös on, on hyvä pitää mielessä. Kuten valmistelija tässä lopussakin totesi. Bien, alors. No niin. Tämä tästä. Aikataulu. Lausuntoa varten määräaika tarkistusten jättämisen toinen maaliskuuta keskustelu tarkistuksesta 22. maaliskuuta, äänestys valiokunnassa 23. maaliskuuta, äänestys itse mietinnön osalta 26.7. huhtikuuta. No niin, sitten mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Komission vastuuvapaus. Lausunnon valmistelijoja Ajala Sander ei ole paikalla. Täällä on todella aika tyhjät rivit. Ehkä herra Kramerilla on tarkistus, voi jotain kommentteja tehdä. Nyt on komission vastuvaparista kyse. Sanoin, että valmistelija ei ole paikalla. Herra Kramer on tehnyt tarkistuksen kerran, jos ei ole mitään kommenttejakaan, niin se on helposti hoidettu. Eikä muitakaan tarkistuksia ole kuin valmistelijalta. Tämä lausunto luonnos tulee huomenna äänestykseen valiokunnassa. Ei erityisongelmia. Sitten vastuuvapaus viraston osalta. Se on kunnossa. Ei mitään erityistä siis. Sitten se ei anteeksi, Haluatteko? Ah, Olkaa hyvä. Uh, yes. Uh... Vous intervenez globalement sur le... Siis ylipäätään virastosta, kun te puhutte vastuuvapaudessa. Selvä. Sorry. <laughs> I think a lot of us... Monella meistä on varmasti ollut tänään ongelmia lentojen kanssa. Tilanne on ollut aika sekava. Halusin puuttua tuohon Euroopan meriturvallisuusviraston ja lentoturvallisuusviraston ja rautatieviraston vastuuvapauteen. Sinne on jätetty lukuisa määrä tarkistuksia. EMSAn suhteen siellä on rouva Sender, joka on jättänyt tarkistuksia ja hän halusi korostaa sitä, että viraston täytyy antaa yksityiskohtainen suunnitelma ja strategia ja tuen näitä tarkistuksia, eli tarkistuksia yksi ja kaksi EMSAan liittyen. Sitten tuohon lentoturvallisuusviraston vastuuvapauteen liittyy myös tarkistuksia. Siellä on muutama uusi minulta itseltäni. Ja niissä nostan esiin kysymyksiä liittyen näihin siirtoihin ja suunnittelu, henkilökunnan suunnitteluvaikeuksiin. Myös EASAan liittyy kysymyksiä. Ne ovat tälle virastolle hyvin tärkeitä ja siksi siinä kohtaa viitataan toimielinten väliseen työryhmään, jonka virastot ovat perustaneet. Tässä työryhmässä on edustajia neuvostosta, komissiosta ja parlamentista ja työryhmä keskittyy tähän aiheeseen erityisesti. Rouva Senderillä on samantyyppisiä tarkistuksia liittyen analyyseihin ja ennusteisiin ja yksityiskohtaisiin suunnitelmiin. Minä tuen niitä. Ja sitten Sigmantas Baltisisin huomiot, ne liittyvät myös indikaattoreihin ja tuloksiin. Minä tuen myös tuota tarkistusta, eli tarkistusta 5. Sitten rautatievirasto, herra Rike on tehnyt siihen tarkistuksia. Minä itse en tukisi niitä, sillä haluaisin todella korostaa sitä, että tämä viraston sijoittuminen kahteen paikkaan on asia, joka pitäisi ratkaista. Ne kulut tulisi käsitellä. Tarkistuksessa yksi yritetään löytää tietynlaista kompromissia, ymmärrän sen kyllä. Tiedän, että tämä aiheuttaa lisäkustannuksia. Sitten on tarkistus yksi liittyen Cesariin. Sekin on Rabaltsisisin käsialaa. Se on ilmeisesti vedetty pois, eli siitä ei äänestetä. Tässä minun kommenttini näihin tarkistuksiin. Niitä on suhteellisen vähän ja asia on varmasti suhteellisen yksinkertainen. Euh, Rouva Foster on pitänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ottaisin pari seikkaa esille. Kiitokset Jensenille. Hän on tehnyt kattavaa yksityiskohtaista työtä näiden virastojen vastuuvapauden kohdalla. En nyt käy läpi sitä osaa, josta alun perin on keskusteltu, mutta missä nyt mennään? No, haluaisin ainakin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että hän Patrickin kutsui Meillä oli erittäin hyvä keskustelu Cesarista. Siinä on aika suurista investoinneista kyse kuitenkin Cesarissa. ISAstakin on ongelmia. Kuten Jensen totesi, esitetyt tarkistukset oikeastaan ovat jotakuinkin hyviä. Yksi nyt on peruttu totta, kuten hän totesi Cesarin kohdalla. Mutta sen sijaan murheita on, ei niinkään sinä, että emme haluaisi mukaan tukea vastuuvapauksia noin periaatteessa – mutta Rova Jensen otti esille tässä työssä sen, että tässä on perustavanlaatuisia ongelmia. Jos esimerkiksi tarkastellaan jässää varsinkin, mutta sisälläkin jossain määrin, vaikkakin siinä nyt ollaan rauhallisin mielin Patrick Kiin ansiosta, hän on hyvin kykenevä henkilö joka tapauksessa ja tuntee erittäin hyvin alan. Mutta joskus unohtuu se, että ala panee valtavasti varoja sekä Cesareen, täällä on valtavasti teollisuutta, ei ole kyse pelkästään siitä, mitä EU tarjoaa. Sitten IASan kohdalla, totta kai se on kaksi kolmas osa rahoituksesta, joka tulee siis alalta itseltään. Siis yhtäältä voidaan sanoa, että voisiko olla, että yksityiset keskustelut lopetettaisiin täällä pitkin salia, puheenjohtaja? Thank you very much. Kovasti kiitoksia. Eli kuten totesin, yksi juttu on se, että käydään keskustelua siitä, mitä me annamme eu kassasta viraston talousarvioa, mutta jos kaksi kolmasosaa tulee jäsen kohdalla itse alalta, ala tarjoaa työpaikkoja ja muutakin. Jos ajatellaan Rova Jensen esille ottavat, että niin ne ei se nyt ihan niin yksinkertaista ole. Siis yhtäältä kyllä haluamme tukea vastuuvapautta, että asiat pääsevät vauhtiin ja varmasti tarkistuksiakin jotka ovat oikeastaan sydäntä lämmittäviä. Mutta me todellakin tarvitsemme vakuutukset siitä, että ryhdytään puheenjohtaja toimiin, että puututaan näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, kun ajatellaan missä määrin varoja käytetään virastojen tueksi. Siis kai nyt yritän sanoa, että ainakin Jeesan kohdalla kiitokset vastauksestanne, kuten me pyysimmekin, että Jeesa tulisi tänne koska on monia asioita, ei pelkästään yksi juttu. Meidän täytyy todella keskustella heidän kanssa tästä. Ja ystävällisesti totesit, että kyllä kaikki koordinaattorit ovat sopineet siitä, toivottavasti koordinaattorit sopivatkin, että jotain tällaista saataisiin aikaa ainakin iänsä kohdalla. Eli totta kai haluaisimme tätä odotella, mutta kuten totesin, me haluamme tukea. Olemme kiitollisia Jensenin tekemästä työstä, mutta tässä nyt häilytään vähän. Voimmeko tukea vastuuvapautta vai ei, kaikki ne kysymysmerkkeineen, joita on tullut esille. Tarvitaan kyllä lisää takuita siitä, että nämä toimenpiteet toteutuvat. Ehkä komissio voisi sen tehdä, meidän puolestamme, ehkäpä virastot, mutta jotain tarvitsisi tehdä niin, että voidaan vakuuttaa, että näissä toimenpiteissä jotain on saatu aikaan, kun vastuuvapaus on aina kohdalla ainakin on hankala juttu, mutta sisarissakin kiitos. Thank you, Mr. Bradburn. Kiitoksia, herra Bradburn. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Rouva Foster oli kovin diplomaattinen kommenteissaan. Minä en varmastikaan pysty samanlaiseen diplomaattisuuteen, sillä olen kyllästynyt EASaan, sillä ensinnäkään se ei anna meille mitään vastinetta siihen syydetyille rahoille ja rouva Jensenin raportissa on kyllä puututtu niihin ongelmiin, joita tässä virastossa on, mutta olen kyllästynyt tämän virastoon lähestymistapaan. Se ei halua, että sitä säädellään millään tavoin. Me olemme olleet yhteydessä virastoon. He haluavat säädellä tällaista alaa, riippuliitoa, joka ei ole mikään teollisuuden ala sinänsä, vaan harrastus. Ala on säädellyt tähän mennessä menestyksekkäästi itse itseään. Minulta alkaa olla kärsivällisyys tässä lopussa. Haluaisin sanoa, että nyt on korkea aika, että tätä virastoa hiukan kovisteltaisiin ja pidettäisiin virallinen kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa. Kiitoksia, herra Bradburn. Komissiosta ei kukaan, mutta herra Ajala, Rova Ajala Sender on saapunut, mutta otetaan nyt kaikki puheenvuorot, koska se on sinun uh, lausuntosi, olet varuja sitten vielä toisaalta, mutta varapuheenjohtaja ensin. Sananen, Jensen. Miten juuri totesin lyhyessä esittelyssäni rautatieviraston kohdalta, Lillin kohdalla ei ole mitään toimistoa, olisi, olisi ollut kaksi virastoa, niin se nyt ei niin tilanne ole. Siinä pyritään kuluja leikkaamaan, että voidaan asiantuntijakokouksia järjestää yhdessä virastossa hyvin lähellä toimintaa ilman, että itse virastossa tehdään. Sitten toisaalta totesin, että pitää paikkaansa, että paikallisyhteisöt ovat rahoittaneet, panneet rahaa, antaneet tukea luotoilla myös rakentamistöille, niin että voitaisiin konttori saada rahoitettua toisin kuin mitä oli ennakoitu viraston talousarviossa. Tästä syystä tein tämän tarkistuksen, koska tositilanne on se, että noin kiinteistökulujen kannalta, jos lukuja tarkastellaan, niin nelimetriä kohden kulut ovat pienemmät kuin muissa virastoissa. Niin jos ajatellaan, puolen on mennyt verrattuna vuokrakuluihin tämä, nämä kuljetuskustannukset. No toinen tarkistus sitten, siinä olemme varsin samaa mieltä, ettei siinä oikeastaan sinällä omaa tarkistusta ne ruveta muuttamaan, mutta siinä on tosi vaikeuksia. Nimittäin rautatie viraston kohdalla on hyvin vaikea löytää asiantuntijoita. Kahdesta syystä ensinnäkin asiantuntijat rautatiealalla ovat vanhenevaa väestöä, niissä ei ole kovin paljon nuoria. Sitten siellä on merkittäviä rakennemuutoksia verkostoissa. Kansalliset ö, yritykset eivät päästä irti omista asiantuntijoista. Tässä tulee paljon hankaluuksia myös, kun täytyy jotain ennakointia tehdä. Kiitoksia, Rova Jala Sender. Voisitko ensin oman lausuntosin ja sitten olet varjoesittelijän Jensenin lausunnoissa, eli yhtenä pakettina. Rajan siis. Kiitos, olen pahoillani, että olin tuolla talousarvion valvontakunnassa ja siellä oli Espanjan puheenjohtajavaltio esittelyssä, joten tulin tänne juosten. No periaatteessa, jos ajatellaan näitä vastuuvapauksia, siellä on pari tarkistusta Kramerilta. Minusta vaikuttavat täysin hyväksyttäviltä. Nimittäin sehän on jo tuttu juttu ja siitä on sovittu. Ja sitten toinen, siinä vielä perustellaan paremmin tätä tarvetta. Se, että voidaan matkustajille paremmin selittää, mitä oikeuksia heillä on. Siis minä olen samaa mieltä näiden kanssa. Ja myös tämän tarkistuksen kanssa, jonka matkailun osalta on tänne otettu täsmällisemmin niin, että sinne vastuuvapauden se huomioidaan paremmin. Eiköhän siitä olla samaa mieltä. Sitten liittyen näihin Jensenin vastuuvapauksiin, hän on todellakin ponnistellut paljon, että kaikki virastot on pystynyt käymään läpi, ne ovat hyvin tärkeitä. Ja haluaisin kommentoida että oikeastaan Emsan kohdalla sitten kysymyksen, tai kaksi tarkistusta, koska minusta vaikuttaa siltä, että ne ovat erityisen välttämättömiä. Jo vuosia on kulunut EMSAn parissa. Me olemme käyneet keskustelua useaan otteeseen. Se on ollut hyvin hedelmällistä niin, että EMSA on saanut tunnustuksen parlamentti, varsinkin asioissa, jotka liittyvät kuluihin, operatiivisen puolen antanut tukea, mutta suunnitelmien esittelyssä ja ennusteissa ehkä on aina ollut vaikutelma, että ei ole täyttä tarkkuutta. Siis on tietynlainen käyttötapa ollut osassa talousarviota. Ja sitten on saatu tällainen sitoutuminen, että operatiivisesti, mutta myös valvonnan kannalta se ei ole täysin selvää. Varsinkin virasto, joka on näin tärkeä, niin tarkistukset vain haluavat vahvistaa tätä vaatimusta suhteessa EMSAan. Sitten haluaisin vielä kysyä teiltä. Lentoturvallisuusviraston kohdalta. No oikeastaan vain kysyä, koska pari tarkistustakin on tehty. Siinäkin halutaan yhteiskohtaisia suunnitelmia. Sitä paitsi komissiokin on todennut, että on ollut ongelmia ja tarvitaan enemmän konkretiaa siellä on kaksi tarkistusta ja niistä kysyisin, voisitteko tarkentaa, mikä on tämän toimintojen välisen työryhmän osuus, koska siinä on tämä valvontapuoli, ajatellaan näitä menettelytapoja, niin minä uskon, että ainakin kuvittelen, että sitä täytyy vahvistaa, mutta millä tavalla ei ole todettu, että se menisi koko puun ulkopuolelle tai parlamentin ulkopuolelle, ajatellen kaikkia rahoitusmekanismia tai henkilöjen palkkaamista virastosta. Minä kuvittelisin, että tämä ryhmä haluaa vahvistaa valvontaa, mutta tästä nimenomaan kysyisin. Sitten Ratotie turvallisuusvirastosta. No totta kai haluaisin vain kertoa, että olen samaa mieltä periaatteessa. No, herra Litke jo selittikin tässä liittyen siihen, että ettei pystytä selittämään, miksi on kaksi toimipaikkaa. Se täytyy kansalaisille jotenkin selittää. Nyt se on näin tässä esitelty. Siinä on ponnisteltu asianomaisessa valtiossakin, jäsenvaltiossa, että sinne on saatu, että se on paremmin esillä ja saavutettavissa. Ja sitten toiseksi nämä sitoutumiset Minusta olisi hyvä, että näiden kahden kesken olisi jonkinlainen sopimus. Herra Jensen, joka puhuu tästä, että olisi selvitys näistä vaikeuksista, että tämä virasto haluaa nopeasti saada henkilöstä, mutta on hyvin vaikea tehdä näitä ennusteita. Ehkä tästä löytyisi jonkinlainen kompromissi. Herra Rikki varmasti on kyllä oikeassa ja se johtuu koko viraston dynamiikkaan. Siinä on varmaan syyt näille tarkistuksille. Kiitos. Rova Jensen, haluatteko vielä palata mahdollisimman diplomaattisesti kuten Rova Foster, eikä yhtä äreästi kuin herra Bradford puolestaan? <laughs> Well, thank you. Kiitos. Ensinnäkin olen samaa mieltä sekä Rova Fosterin että herra Bradburnin kanssa siitä, että on hyvä ajatus, että tämä valiokunta tapaa virastojen edustajat ja ennen muuta EASAN eli lentoturvallisuusviraston edustajia ja käydään läpi, minkälaisia ongelmia ja haasteita tulevaisuuteen liittyen he näkevät. Toimielinten välinen ryhmä, täällähän kysyttiin siitä, että, sitä, että mistä siitä, si, siinä on kysymys. Tämä liittyy siihen, että meillä on yhä suurempi määrä virastoja ja erityisesti valvontavirastoja. Ja voidaan sanoa, että toiset niistä äh, korvaavat tai tekevät tietyn määrän tästä hallinnosta ja niiden budjetti tulee hallintokulujen ulkopuolelta. Eli parlamentissa on nyt sellainen näkemys, että siellä varastetaan meidän operatiiviseen toimintaan tarkoitetut rahamme. Se ei tietenkään ole koko totuus tästä asiasta, mutta siitäkin on keskusteltu. Parlamentti on sopinut neuvoston ja komission kanssa, että aina kun perustetaan virasto, tähän on aivan oma menettelytapansa, käydään läpi vaikutusten arviointi ja suoritetaan täysi tutkimus esimerkiksi niistä eduista, joita viraston perustamiseen liittyy. Taisi olla pari vuotta sitten, kun komissio arvioi koko tämän järjestelmän ja totesi, että tarvitsemme uuden, ehkäpä toimielinten välisen sopimuksen tästä asiasta. Ja sitä varten tämä ryhmä perustetaan. Meidän pitää vielä päättää, ketkä komissaarit siihen osallistuvat, mutta sinne tuli budjetti, budjetista ja budjettiasioista, mutta budjetti, budjetin valvonnasta vastaavat komissaarit ja sitten edustajia neuvostosta. Sinne tulee myös edustajia kuudesta suurimmasta ryhmästä. Minä olen yksi näistä, eli on, olen osa tätä toimielinten välistä ryhmää. Siellä tehdään paljon tutkimustyötä sen eteen, että selvittäisimme, miten koko virastojärjestelmä kehittyy ja minkälaisia yhteisiä ongelmia siellä on, minkälaisia ratkaisuja näihin ongelmiin voisi olla. Tarkoituksena ei ole, että korvaisimme tämän valiokunnan tai talousarviovaliokunnan. Tämä on nyt vain sellainen yksi asia, joka tehdään jotta voitaisiin paremmin tarkastella toimielinten välisiä sopimuksia. Minusta on hyvin kiinnostavaa, että päästään todella niihin sisältöasioihin tällaisessa kontekstissa. Kiinnostavaa olisi myös saada mahdollisuus tehdä suurempikin uudistus tässä asiassa. Meillä on paljon ongelmia, jotka ovat yhteisiä monille virastoille, mukaan lukien esimerkiksi henkilöstöön liittyvät ongelmat, talousarviot saattavat olla ongelmallisia. Yhdestä virastosta sanottiin, että on mahdotonta saada ihmisiä vastuuseen esimerkiksi matkapuhelimen käyttöasioista. Eli vaatimusten EUn asettamien vaatimusten täyttäminen voi olla hyvin vaikeaa näille virastoille. Siellä on myös aivan perustavanlaatuisia ongelmia. Siellä pitää olla edustajia jäsenvaltioista ja komissio, komissiolla totta kai on oma roolinsa, mutta kuka loppujen lopuksi vastaa asioista? Muistan kerrankin kysyneeni kuljetusasioiden komissaarilta herra Barolta – eräästä asiasta, joka liittyi lentokoneisiin, joissa oli ollut ongelmia. Tanska ja Itävalta halusivat laittaa nämä lentokoneet lentokieltoon. EASA ei siihen suostunut. Minä kysyin komissaarilta, että no mikä tämän asian tilanne on. Onko EASA nyt Bombardierin käskyvallan alaisena jotenkin vai toimiiko virasto tässä väärin? Missä tässä mennään? Ja hän luki suoraan EASasta lähetystä paperista minulle ja hänellä oli suuria vaikeuksia vastata minun ja herra Lightfreetin lähettämiin kysymyksiin tästä asiasta. Ja saatoin nähdä hänen asenteestaan, että hän ei pitänyt lainkaan siitä, miten tätä asiaa käsiteltiin. Hän on se henkilö, jota aina syytetään ja hän ottaa ne iskut vastaan mutta hän ei voi tehdä kaikkea. Hän ei voi sanoa, että nyt annan potkut virastonjohtajalle. Meidän täytyy tarkastella tätä asiaa. Missä se lopullinen vastuu oikein on? Kenellä se on? Ja siksi tämä työ, jota tässä kontekstissa tehdään, on hyvin tärkeää. Se on tärkeämpää myös laajemmasta näkökulmasta katsoen. Ja se on sellainen asia, joka pitää aina aika ajoin käydä läpi. Katselin noita tekemiänne tarkistuksia ja katsoin herra Rikeen tarkistusta liittyen henkilöstöasioihin erassa ja yritän suhtautua siihen myönteisesti. Tiedän, että on totta, että on vaikeaa saada henkilökuntaa eraan. Meillä ei ole asiantuntijoita Euroopan raideliikenteestä. Meillä on asiantuntijoita kansainvälisestä raideliikenteestä ja se on se ongelma. Herra Kuhl, halusitko lyhyesti puuttua, jos lyhyesti sopiiko? Itä... Kollega Itälä ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta kaikki tietävät, mistä se johtuu. Liikennetilanne on mikä on. Olemme Jensenin kanssa samaa mieltä virastosta. No kollega Rikke esitti hymiä, hyviä ehdotuksia, joita tulemme tukemaan, selvähän se. Sitten komissioon ja arviointiin liittyen yksi pyyntö ja kysymyskin. Olisikohan mahdollista, niin kollega Ajala Senner, tarkistus kaksi, 9a kohtaan liittyen. Voitaisiinko siitä äänestää kohta kohdalta? Ensimmäinen osa päättyy tähän Field of Tourism-sanoihin ja sitten toinen osa alkaa sanoilla and welcomes the new legal. Niin, olisikohan tällainen mahdollinen? No kunhan ajoissa kerrotte, että haluatte kohta äänestyksen, niin kyllä sen saatte ajalla sen edeltä, kun sitten kysyy, että onkohan samaa mieltä sen kanssa, se on toinen juttu, mutta aina kohta kohdalta voi äänestyttää. Ines? Sí. Lo que, perdone, mm, presidente, lo que no... Eh, anteeksi, en ihan nyt ymmärtänyt, mihin asti. Siis tällä alalla sitten viimeinen virke, että monivuotinen talousarvio puite, sekö ähm, paragraf 9a? Siis 9a. Jep. Tarkistus kaksi. And the comments, the first part. <laughs> siis tämä ensimmäisen osan pitäisi päättyä tämän in the field of tourism ja toinen osa se alkaa sitten näillä sanoilla and welcomes a new legal. Maiko? <laughs> we have now not the, uh, the voting situation. <laughs> But we would assume that if you... Mutta oletettakoon, että jos halutaan jostain panna poikki, niin, niin jostain ette samaa mieltä, joo joo. I mean, okay. the point, the, the, the point that may... No, totesin, että jos haluatte kohta korot äänestykseen, niin esitätte pyynnön, ja me hoidamme sen ja sitten katsotaan miten käy. Okei, okay. teillä on ihan oikeus kohta olet äänestyttää ryhmänä siis. Okei, okay. okei. Okay. Seuraava kohteistuslistalla on herra Rauin, mietintö. Hän nyt ei ole kyllä paikalla tällä haavaa. Hän on Ekon valiokunnassa ko hoitamassa toista mietintöä. Mutta minä aloitan kuitenkin keskustelun tarkistuksesta joka tapauksessa. Hänen puolestaan yleiskatsaus ja sitten kun hän tulee, voi jatkaa hän. Mutta minusta vaikuttaa siltä, että tässä tärkeintä on se, että mahdollisesti otetaan mukaan myös itsenäiset ammatinharjoittajat, kuljettajat tähän työaikadirektiivin piiriin. Tiedän, että parlamentti on ollut erimielinen ja edelleen on erimielinen. Se, että tämän puolesta on kolme ryhmää ja erästä ryhmästä osa ja sitten vastaan loput. Eli tässä on selvä kuilu ollut tämän mietinnön kohdalla. El Hadraui Kain on pyrkinyt löytämään sopuratkaisun ottamalla mukaan nämä liikkuvat työntekijät mutta suotuisin niin ehdoin. Tiedän, että hänen esittävän, että he tulisivat työaikaan piiriannosta lastauksen osalta, ja sitä täytyy seurata myös ajopiirturin avulla. Ei ole tietenkään varmaa, että se saa enemmistön taakse tässä valiokunnassa. Nimittäin kun aikaisemmin olemme käyneet keskustelua, niin on ollut erimielisyyttä myös tältä osin. Tiedän, että herra Grosch yhdessä Jensenin kanssa ovat tehneet yhdessä tarkistuksia puuttuneet tähän kunnan toisesta näkökulmasta keskittyen nimenomaan siihen, että mukaan otettaisiin kolmen ja puolen tonnin ajoneuvojen kuljettajat tähän työajan piiriin. Ilmeisesti esittelijät ovat sen puolesta, että tämä ryhmä otettaisiin mukaan ajo säännöksiin, mutta ei välttämättä tämän direktiivin kautta. Tässä on eri erimielisyyttä kahdelta osin ensinnäkin, että otetaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja sitten, mutta ei oteta kolme ja puolta tonnia. Totta kaikki ovat sitten sitä mieltä, mitä ovat. Tässä täytyy käydä keskustelua sen vuoksi. Kun tätä nyt ulkopuolelta tarkastelijalta, tarkastelijan, niin jos esittelijän kanta menee läpi valiokunnassamme, niin voi olla, että sitten saadaan myös pohjaa sopuratkaisulle eh, työllisyysvaliokunnassa ja täysistunnossa. Edelleen olen sitä mieltä, että tässä on elementtejä mietinnössä, jotka vielä päätyvät työllisyyden piikkiin tai sitten täysistuntoon. Siksi minä uskon, on hyvä miettiä, kun mietimme omaa kantaamme valiokunnassa tässä mietinnössä. Toisin sanoen, no niin, sait esitin yleiskatsauksen, en yksityiskohtiin vielä ole mennyt. Lähinnä vain esittelen nämä tärkeimmät ongelmat, nämä kaksi ongelmaa. Odottelin sinun saapumistasi, ehkä sinä voit jatkaa tästä aika hyvin esittelen kuitenkin yleiskastauksen mielestäni. Niin kukaan ei huomannut mitään. Kiitos sitä. Ja sitten sana on vapaa. Siis perustyöt on tehty. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä paikalle. Niin samaan aikaan kahden tekstin esitteleminen on hiukan hankalaa. Mutta joskus vain niin pääsee käymään, että joutuu sitten valitsemaan. Niin, tarkistuksiin haluan erityisesti paneutua. Niistä on keskusteltu kollegoidenkin kanssa, varjoesittelijöiden kanssa. Yleisesti ottaen todettakoon, että nämä lisätarkistukset ovat perusperiaatteiden mukaisia. Niin kuin muutama viikko sitten sovitin ja olen pyrkinyt siirtymään etäämmäksi tästä 50-50 jaosta tämän asian tiimoilta, joka on vallinnut täällä parlamentissa. Eli mitä tulee tähän soveltamisalaan ja mitä ei. Esittelyssä varmaan puheenjohtaja asian mainitsi, mutta olen esittänyt muutamia lisätarkistuksia ja korostan hallinnollisen taakan vähentämistä. Täällähän sanotaan muun muassa että itsenäisten ammattiharjoittajien suhteen tässä rajataudutaan vain ajopiirturin käyttöön. No tätäkin on kyllä kritisoitu. Eli että itsenäiset ammatinharjoittajat otettaisiin soveltamisalan piiriin. Sitten tarkistus 32. Siinä korostan itsenäisten ammatinharjoittajien suhteen, että lepoaikojen ulkopuolella. Tässä otetaan huomioon nämä työajat, eli hiukan tarkennetaan tilannetta. Eli erotellaan lepo ja työaika. Ja sitten vielä tässä kiinnitetään huomiota tähän lastaukseen ja lastin purkamiseen. Ja sitten otetaan huomioon työtehtävät, jotka itsenäinen ammatillinen harjoittaja joutuu hoitamaan työaikansa puitteissa. Sitten 36-37 tarkistukset. Sitten siinä katsotaan juuri tätä ajopiirturiaspektia. On tietenkin selvää, että perusperiaatteista eivät kaikki ole samaa mieltä, eli periaatteellista syistä jotkut eivät halua itsenäisiä ammatinharjoittajia ylipäätään mukaan soveltamisalaan ja toiset taas kyllä. No, huomennahan asiasta äänestetään ja katsotaan sitten, mitä enemmistö on mieltä. Ja sitten täytyy myöskin pohtia sitä, mitä työllisyysvaliokunnassa ollaan asiasta mieltä. Ja tietenkin täysistunnossa tehdään lopullinen päätös. Lyhyesti näistä tarkistuksista kollegat Gross ja Jensen ovat esittäneet lukuisia tarkistuksia, osan voin niistä hyväksyäkin. Erityisesti täällä ehdotetaan sitä, että alle 3,5 tonnin ajoneuvojen kuljettajat kuuluisivat soveltamisalan piiriin. No minä ehdotin, niin kuin tarkistuksesta 27kin sanoin, ja niin kuin kollega Lightfried sanoi, että meidän täytyy tarkastella asiaa. Käytännössähän tilanne on se, että mm, täytäntöönpano on hankalaa, mutta en periaatetta ole vastustamassa, mutta tietenkin tästä tulisi keskustella, mikäli tämä menee, neuvos, menee täysistunnossa läpi ja sitten Grossin ja Jensenin tarkistusta 34, sitä en voi hyväksyä, koska tässä yritetään muuttaa tätä määritelmää. Mielestäni direktiivitekstissä tämä määritelmä pitäisi pitää mukana. Valvontahan tapahtuu tälläkin hetkellä kansallisesti toteutettuna, mutta minä haluaisin vähän niin kuin eurooppalaista tätä valvontatoimintaa. Mutta jos määritelmiä lähdetään muuttamaan, niin silloin tämä menee kyllä aika mahdottomaksi. Se on kieltämättä yksi suurimmista ongelmista. Ja sitten tarkistus 31. Se on ihan ok. Täällä pyydetään selvennystä mm, seurannasvaikutuksista, sopiihan se. Ja sitten liikenneturvallisuuteen liittyvä kollega Tikaun ehdotus, ok, sekin. Ja sitten Wolfman Koolin tarkistusehdotus. Niin kollega Wortman Kohl sanoi, että meidän tulisi jollakin tavalla identifioida nämä niin sanotut väärät itsenäiset ammatinharjoittajat. No sen voin hyväksyä, mutta täältä löytyy kyllä Wortman Kohlin tarkistuksia, joita en voi hyväksyä. Sitten kollega Lichtenbergerin tarkistus, yöaika termi, no siitä ei olla aina samaa mieltä, mutta no tässäpä muutamia kommentteja näihin tarkistuksiin, joita on jätetty. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Tällä havaan viisi puheenvuoropyyntöä. Pari-kolme minuuttia per puhuja. Tiedän, että se on tärkeä aihe, mutta mielestäni joudumme vain äänestämään monissa asioissa yksinkertaisesti. Se on niin helppoa. Mutta herra Kuuna kansanpuolueen puolesta. Ja für die EPP möchte ich äh, folgendermaßen... Niin, EPPn puolesta toteaisin. Omat tarkistuksemme 19 ja 30 ovat erittäin tärkeitä meille. Me korostamme näissä, että me olemme edelleenkin kompromissihalukkaita. Eli alle 3,5 tonnin ajoneuvot, joita ohjaavat työsuhteessa olevat henkilöt. Tämä tulisi huomioida soveltamisalassa ja kuten tiedätte, tilastoissa sanotaan muun muassa, että onnettomuuksia esiintyy erityisesti niissä tapauksissa, joissa tällä hetkellä on olemassa puutteita, eli näihin puutteisiin meidän täytyy paneutua. Mitä me emme voi hyväksyä on se, että kaikki itsenäiset ammatinharjoittajat – otettaisiin työaikadirektiivin soveltamisalan piiriin. Ongelmana on myöskin tämä näennäinen itsenäinen ammatin harjoittaja. Sitä on vaikea todentaa. Ehkäpä myöhemmässä vaiheessa meidän pitäisi työstää direktiivi, jossa paneudutaan tähän nimenomaiseen aiheeseen. Sitten yöaikamääritelmä. Sehän oikeastaan löytyy jo yhdestä direktiivistä. Ei tätä nyt tarvitse lähteä sen kummemmin viilaamaan uuteen uskoon. Tieliikenneturvallisuus on tietenkin tärkeä asia ja siinä yhteydessä täytyy huomioida myöskin sosiaaliset aspektit. Eli sitäkin täytyy arvioida omalta osaltaan ja me toivoisimme, että kahden vuoden jälkeen direktiivin soveltamisesta saatuja kokemuksia tulisi arvioida, jotta tiedämme, mikä se tilanne todellisuudessa on. Ja mitä huomista kokousta silmällä pitäen olisi vielä sanottava, kollegalta Jensen ja Grossilta olen kuullut, että me haluaisimme esittää tarkistuksiin 19 ja 30 suulliset tarkistuksemme. Nehän ovat jo oikeastaan olemassa. No joo, sehän on jo olemassa tässä mustaa valkoisella, mutta halusin vain mainita, että nämäkin tulisivat vielä huomenna käsittelyyn. No, suulliset tarkistukset voidaan tehdä samana päivänä, jos joku vastustaa niitä. Ei voida sitten huomioida, että tämä nyt tulee selväksi. Selvä. Rouva Jensen, Alden puolesta. Yes, thank you. Kiitos. Kiitän herra Kadraita hänen ponnisteluistaan sopimuksen aikaansaamiseksi. Mutta luulenpa, että me olemme tässä 50-50 tilanteessa. Voisin todeta, että yhdessä herra Groshin kanssa jättämäni tarkistukset yrittävät juuri korostaa tätä mutta halusimme myös tuoda esille niitä huolenaiheita, joita liittyy tuon työaikadirektiiviin ja siihen, että sen pitäisi kattaa liikkuvissa tehtävissä toimivat henkilöt. Minusta esimerkiksi tällä hetkellä työaikadirektiivi ei kata esimerkiksi taksiautoilijoita. En ole samaa mieltä herra Kadrain kanssa tuosta lepoaika-asiasta lainkaan. Tämä on sellainen asia, johon yritimme puuttua näissä tarkistuksissa. Tämä on monimutkainen asia ja siksi halusimme tehdä suullisia tarkistuksia kohtaan 19 ja 30, joissa ongelmana on se, että siinä puhutaan työntekijöistä, no, joita nämä lepoajat eivät kata, mutta heistä ei myöskään puhuta työaikadirektiivistä. Siellä puhutaan erilaisista ajoneuvoista, traktoreista ja siellä on pitkä lista niitä ajoneuvoja. Ja sen vuoksi tarvitsemme siihen kohtaan tarkistuksen. Se oli tarkistus 19. Siinä pitäisi sanoa, että liikkuvien työntekijöihin, joihin ei sovelleta ja niin edelleen, olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Mutta en mene siihen tämän yksityis, enempää yksityiskohtiin, sillä ei kannata keskustella jostain, jota ei ole tässä edessä. Tämä asia on monimutkainen. Emme ole samaa mieltä tarkistuksesta 27. meistä työaikadirektiivin ei tulisi kattaa alle kolme, kolmen ja puolen tonnin ajoneuvojen kuljettajia. Tässähän puhutaan koko ajan työaikadirektiivistä. Tämä on se pääasia, jonka halusin tuoda esiin. No huomaan, että tässä on mahdollisuuksia valiokunnalle, että me mennään viiteen kuuden eri suuntaan äänestyksessä, mutta se nähdään sitten. Rova Lichtenberger. Ja, äh, Frau Kollegin Jensen. Niin, kollega Jensen, olisihan hienoa, jos tällainen rajaveto voisi, voitaisiin tehdä, eli lepoaika, työaika, ajoaika, mutta ne liittyvät toisiinsa, koska kyse on yhdestä ja samasta henkilöstä. Ja työnteko väsyttää ja se vaikuttaa ehkä heikentävästi liikenneturvallisuuteen. Eli ei tällaista selkeää rajanvetoa ole mahdollista tehdä, vaikka se olisikin mielenkiintoinen ajatus. Mitä tulee näihin näinäisiin itsenäisiin kuljettajiin, ne aiheuttavat varmaan ne suurimmat ongelmat. Tiedän toki, että ajatuksen taustalla on se, että jokaisella pitäisi olla oikeus tehdä mitä lystää, kunhan siitä on haittaa vain itselleen. Mutta tässä tilanne on toinen. Jos kuski on hyvin väsynyt ja rekka on iso, niin riskikin on suurempi. Näin pääsekin tähän kolmeen ja puoleen tonniin. Rajanveto tältäkin osin on hankalaa. Siis kolme ja puoli tonnia, ehkä se kuulostaa pieneltä, mutta kyllä silläkin saa suurta tuhoa aikaiseksi. Ja jos sitten viitataan näihin lyhyisiin kuljetusmatkoihin, niin okei, ehkäpä se pätee jossain periferiassa, mutta Keski-Euroopassa tilanne vaan on sellainen, että tilanne on muuttunut, koska henkilöt saavat ajaa oikeastaan miten lystäävät ja tästäpä syystä juuri tähän panostetaan ja tästä syntyy suuria ongelmia ja tähän ongelmaan meidän on reagoitava ja minä uskon, että ihmisetkin odottavat reagointia meiltä, meidän puolelta. Eli me jää seisomaan tumput suorina ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Joten kyllä itsenäiset kuljettajat pitäisi huomioida, sillä heillä on oikeus kuulua soveltamisalan piiriin, koska on vaikea sanoa, että kuka on itsenäinen ja kuka on näennäisesti itsenäinen, sillä mehän tiedämme, että kyllähän ihmiset ovat luovia ja mielikuvitukselle, kun antaa mielikuvitus pääsi laukkaamaan, niin vaikka minkälaisia virityksiä saadaan aikaiseksi. Mutta kun puhumme liikenneturvallisuudesta ja yritysten välisestä reilusta kilpailusta, niin silloin meidän on tietenkin tehtävä tällainen ratkaisu. Se on tärkeä asia ja vetoan vielä kaikkiin uudemman kerran. Eli pohtikaapas niin mitä tämä asia tarkoittaa. Tietenkin jokainen katsoo tätä omasta näkökulmastaan, mutta mielestäni tämä on tärkein asia, niin kuin kollega Alcatraus sanoi. Mikäli tilanne jatkuu samaisella, samana, eli valvontaa ei ole juuri nimeksikään, niin silloin tilanne pysyy jatkossakin yhtä hankalana kuin nyt. Kiitoksia. Taalen. <laughs> Kiitoksia. Kiitokset näistä mielenkiintoista kommenteista ja niin kuin olemme kymmenen päivää sitten Strasbourgissakin todenneet, niin kyllä puheesta pitäisi syntyä jotain käytännön tuloksia. Mutta meillä on hiukan toisenlainen kanta tähän asiaan liittyen, ja se käy ilmi sitten huomisessa äänestyksessä. Mitä tulee tarkistuksen 24 ja 25, muun muassa Wortman Koll on ollut mukana tätä laatimassa. Ehkäpä niistä voitaisiin äänestää kohta kohdalta, Eli ensin tästä alkuosasta, sitten loppuosasta. Tällainen pyyntö minulla olisi. Ja sitten kollega Kuunin huomio, eli että hänen ryhmänsä olisi kompromissi halukas. Tarkoittaako se käytännössä sitä, että te ihan oikeasti haluatte kompromissia? Mielestäni tämä tilanne on aika lailla valkoinen ja tämä kompromissihalukkuus, en minä ole sellaista nähnyt. Ja nyt olen kyllä hiukan ymmälläni, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta ilmeisesti se käy ilmi huomisen äänestyksen yhteydessä. Kiitoksia. Vetoaisin vain ryhmin, että jos halutaan kohta korjata äänestyksiä, että sihteerisellä tiedon tiedetään, missä mennään. Se on minulle helpompi hoitaa sitä äänestys. Robert Bradburn. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ikään kuin lyödä yhteen kolmen eri alueen tarkistukset. Tässä ei oikeastaan ole vielä tuotu esiin sitä, missä ne ongelmat oikeastaan ovat. Selvästikin ensimmäinen asia ovat nämä itsenäiset ammatinharjoittajat, itsenäiset kuljettajat, ja kuten esittelijä varmasti muistaa, minä korostin sitä, että omassa vaalipiirissäni siellä on hyvinkin suuri määrä eri kokoisia logistiikkalan yrityksiä. Osa niistä on hyvin pieniä mikroyrityksiä ja tämä vaikuttaisi heihin hyvin negatiivisesti, heidän kykynsä harjoittaa liiketoimintaansa. Toiseksi olen pahoillani puheenjohtaja, tehän jo nostitte tämän asian esiin, mutta minä puolustaisin sitä valkoista pakettiautoa ajavaa miekkosta. Ehkä heidät pitäisi kuitenkin ottaa tähän direktiiviin mukaan. Voin vedota tässä oman, omalta alueeltani saamaani kokemukseen. Meidän maaseutualueellamme on paljon pieniä pakettiauton kuljettajia, jotka vievät tuotteita esimerkiksi kaukaisille maatiloille – Tämä on sellainen asia, jota ei voida säädellä siellä. Olosuhteet vaihtelevat hyvin laajasti. Rouva Lichtenberger, en tiedä tarkoittiko hän tehdä niin, mutta hän osui ongelman ytimeen. Itävallassa ongelmana ongelma ei ole samanlainen kuin meillä Isossa Britanniassa. Ja tässähän yritetään saada aikaan kaikille sopiva ratkaisu, vaikka se on mahdotonta. Esimerkiksi oman vaalipiirini olosuhteiden kannalta. Ja sitten viimeinen asia, eli tämä yöajan määrittely. Tähän hetkeen saakka yötyö on ollut jäsenvaltioiden päätäntävallassa oleva asia. He voivat määritellä omat olosuhteensa ja määritellä sen mukaan, mikä on yöaikaan ajamista – ja siksi en usko, että meidän pitäisi pyrkiä sitä määrittelemään. Minusta tämä olisi virhe, sillä mitään kaikille sopivaa ratkaisua ei ole saatavissa, ja siksi minä äänestän kaikkea sitä vastaan, jolla pyritään ottamaan tämän asian suhteen päätäntävalta pois jäsenvaltioilta ja siirtämään se komissiolle. Kiitos. Pascarelli komissiosta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on tehnyt esityksen ja komissio pitäytyy siihen. Ja sit, täällä on esitelty perusteltu puolelta ja tonsin ympäristövaliokunta. Kyllä täällä edelleenkin näkyään keskustella. No niin, kiitos sinne. No niin, jatkakaa. Kiitos. Ei kun... Oh, okay. Ai jaa. Anteeksi, en, en ihan kuulu mitä sanoit, mutta minä jatkan. No niin, olin sanomassa, että olemme tehneet esityksen ja me pitäydymme siihen. Mutta Haluan nyt vain tähdentää ja painottaa, että komissio kantaa huolta totta kai työturvallisuudesta ja teiden turvallisuudesta yhtä lailla kuin joku muukin. Aina liikennesäädöksissä haluamme siihen puuttua, mutta emme ole sitä mieltä, että tämä on nyt oikea paikka sitä tarkoitusta varten. Herra El Hadrawi on kovasti ponnistellut sopuratkaisun puolesta, mutta nyt huomaan, että tässä valiokunnassa ja kun aikaisemmin olin työllisyysvaliokunnassakin, niin kannat ovat kovin napit vastakkain. Hän on oikeassa, kun hän totesi, että valiokunnan vain täytyy äänestää. Meillä on oma kantamme, omat tuntemuksemme moniin tarkistuksiin. Haluaisimme, että saadaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys Herra El Hadraoui on todellakin pyrkinyt siihen suuntaan. Hänen tarkistuksensa 1, 6, 7, 10, 22, 29, 39 kaikki ottavat itsenäiset ammatinharjoittajat kuljettajat mukaan ja komissio ei näitä voi sellaisenaan tukea, ellei sitten mietitä, ellei ole taattu asianmukaista täytäntöönpanoa niin, että siellä on mietitty, että ei panna liikaa hallinnollista taakkaa näille alan ihmisille. Kun tulee niin raskaat sääntelypuitteet jäsenvaltioille, komissiolle ja, ja haluaa delegoida valtaa komissiolle näihin pikkuriikkisiin sääntöihin. Mielestäni se menee liian pitkälle verrattuna siihen, mitä me pystymme tekemään. Ja vaarana on, että syntyy lainsäädäntö, jota on hyvin vaikea täytäntöön panna kaikkien kannalta. 3,5 tonnin asiasta sitten. Olemme valmiita sitä harkitsemaan, mutta kautta linjan. Kautta linjan meillä on yleinen sääntö, että kaikki tieliikennelainsäädäntö koskee ajoneuvoihin, jotka ovat yli 3,5 tonnia. Emme voi noin yksi kantaan päättää, että sitä yhdessä säädöksessä lasketaan, mutta jossain toisessa säädöksessä. Se olisi epäjohdonmukaista. Se loisi eri arvoista kohtelua. Se ei olisi loogista. Siksi me olemme jo käynnistäneet tutkimuksen, mitä seurauksia saattaa olla siitä, että laajennetaan tätä koskemaan ajoneuvoihin, jotka ovat alle 3,5 tonnia. Odottelemme tuloksia. Jos olemme vakuuttuneita siitä, että on aihetta jotain tehdä, tehdä esityksiä, niin, niin teemme. Mutta emme haluaisi sitä noin vain sattumanvaraisesti tehdä tapauskohtaisesti. Sitten täällä on joku tarkistuksia, jotka kyllä voivat saada tukemme. Kaikki tarkistukset, jotka pyrkivät parempiin määritelmiin siitä, kuka on työsuhteessa oleva työntekijä, kuka ei nämä vale itsenäiset ammatinharjoittajat suhteessa olevat ovat Morhengryyni olleet. Ja kyse on myös lainsäädännön, jo voimassa olevan lainsäädännönkin täytäntöpanosta tuomme kaikkia tarkistuksia, jotka selkeyttävät määritelmiä kaikkien tärkeimpien tarkistusten osalta K939 alha Troivortman 320 ja myös Tika on tarkistus joka pyrkii tiedostusta lisäämään 23 numeroltaan. No niin, valiokunta äänestäköön huomenna siis. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sait lyhyesti, jos pystytte sitten koordinaattoreihin. En usko, tai siis kuvittelen, että ne, jotka ovat suuntaan tai toisen kallistuneet, eivät toisen suuntaan kallistu. Tätä se demokratia on. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, aikataulu kun vielä pitää, kolme minuuttia olisi käytettävissä ja aloittaisin komission kommenteista ja muillekin toteaisin, että kun katsotaan nykyistä direktiiviä, joka on, miten se nyt sanoisin, täytäntöön pantavissa, niin itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluvat soveltamisalan piiriin. Se on fakta. Joten huomiot, että me emme voisi sitä valvoa ja tehdä sitä tai tätä, no ehkä pitää paikkaansa, mutta voin sanoa vain sen verran, että sen faktan kanssa on vain opittava tulemaan toimeen. Eli sinänsä me emme voi lähteä muuttamaan kantaamme, koska tilanne on mikä on. Mitä tulee valvontaan, se on tietenkin tärkeä elementti ja siksipä olenkin pyrkinyt toimimaan siten, että pyrkisimme hiukan eurooppalaistamaan tätä valvontaa. Siihen meidän pitäisi pyrkiä. Meillä on yhtenäiset markkinat, myöskin liikennemarkkinat, joten eiköhän meidän pitäisi pyrkiä harmonisoimaan vaikkakin hankaliakin osa-alueita. Tällä hetkellä se ei välttämättä vielä ole olemassa tällainen ratkaisumalli, mutta ehkä vaan komissio voisi sitä työstää. Ymmärrä toki, missä, mistä kenkä puristaa, mutta sitten lopuksi vielä seuraavalainen huomio. Tarkistus 19, eli tämä